Well, we have a long day ahead of us. Meillä on pitkä päivä edessä. So therefore we should... Siksi meidän pitäisi aloittaa esityslistan ensimmäisellä kohdalla, nimittäin äänestyksen toimittaminen. Se on lausunto kaksi käyttötuotteiden ja teknologian vientiä koskeva yhteisövalvontajärjestelmän perustamista annettu asetus ja sen muuttaminen. Minulle kerrottiin, että todettiin, että täällä on käyty laajaa keskustelua eilen tässä mukana olleiden kesken. Aika laaja yhteisymmärrys on saavutettu tarkistuksista, eli, eli minä aion esittää yhtenä ryhmänä äänestämistä seuraavat tarkistukset, joista on sovittu Tarkistettu 1, 28, 2, 3, 4, 30 suullisella tarkistuksella. 6, 7, 13, 32 suullisella tarkistuksella. 15, 16, 33, 34. Minä lopussa kerron, mitä jäi jäljelle. 17, 35, 19, 20, 20 6, suuri 137, 32, 33, 38. Sitten suullinen tarkistus vielä lopuksi, joka on numero yksi. Eli nyt toimitamme äänestyksen yhtenä ryhmänä näistä kaikista artikloista, sanoi puheenjohtaja. Sitten vielä erikseen täytyy äänestää tarkistuksista 10 ja 11. 10 ja 11. And then we have the final vote. Sitten loppuäänestys. This, is this the agreement? Oliko tämä nyt sitten se sopimus, josta meille kerrottiin? Ilman tätäkin se olisi ollut samaa. Katsokaapa ulos. No niin, yhtenä ryhmänä äänet puolesta. Kiitos vastaan. Tyhjää hyväksytty. We'll check the... Ehkä katsotaan vielä vastaan äänet. Sitten kohta kohdalta kympistä ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Ja me tarkistamme toinen osa koneäänestyksenä kympissä. Äänestys alkaa. Odotellaan, odotellaan. Ovat kaikki äänestäneet. I try to go to the other toiselle paikalle, toiselle koneelle. Ovatko kaikki äänestäneet? Selvä. Äänestys päättyy. Läpi meni 18.15. Sitten 11, kohta 11 äänet puolesta vastaan. Tämä täytyy tarkistaa koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Päättyy. Sama tulos. I have lost my card. Minä olen hukannut korttini. Against. Uh, for. Puolesta vai vastaan? 214. Puolesta. And we have one... Sitten kaksi vastaan. Yksi puolesta ja kaksi vastaan. 19.16, joka nyt ei tulosta muuta. Sitten loppuäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Selvästi hyväksytty. On also. Puheenjohtaja, minä olen myös puolesta. Iwan. Mr. Milan Mon. <laughs> Milan Mon. Right, thank you. Congratulations. Kiitos on esittelijälle, onnittelut. Sitten Afganistaniin. Yeah, the rapporteur is not here. Esittelijä ei ole vielä paikalla.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 Because of lack of soldiers, the war has been suspended for a... Nyt sota on keskeytetty, kun sotilaita ollaan vailla. Nyt taistelijoita kaivataan, siis esittelen täytyy tulla. All right now. <clears throat> No niin, sitten esittelijää on meidän parissamme. Herran Lakki, oletteko valmis aloittamaan mietintön esittelyn? Puheenjohtaja, voin aloittaa sanomalla, discussion we do before going to... Tämä on ensimmäinen keskustelu ennen kuin menettelyssä edetään. Minä yritän tehdä yhteenvedon työstä, jota olen tehnyt viime kuukauden aikana. Olen koettanut laatia uuden kattavan Euroopan unionin Afganistan-strategia. Ensimmäinen seikka. joka tutkimustyössäni kävi ilmi, oli se huomattava kuilu, joka tänä päivänä Afganistanissa on toisaalta ajatellen tämänhetkistä Afganistanin kansalaisten sosiotaloudellista tilannetta ja toisaalta niitä voimavaroja, joita maahan on kohdistettu viimeisten yhdeksän vuoden aikana. Ensi töikseni siis Matkustin Afganistaniin ja pyrin saamaan selville, mikä on kansainvälisen avun vaikutus maassa, mikä se on ollut vuoden 2001 jälkeen. Toinen tärkeä seikka oli rauhanprosessi maassa. Lähestulkoon joka päivä me kuulemme tästä uutisia. Ja eräs tärkeä seikka, joka liittyy rauhanprosessiin ja Euroopan unionin sotilaalliseen läsnäoloon Afganistanissa. Se on afgaanipoliisien kouluttaminen, rakenteiden luominen ja yksi tärkeimmistä ongelmista Euroopan unionin näkökulmasta on oppiumiviljely ja myynti Afganistanista muualle maailmaan. Jos on olemassa jokin lisäsyy tämän terrorismin vastaisen taistelun ohella, minkä vuoksi Euroopan unionin tulisi olla aktiivinen Afganistanissa, on se se, että tämä afgaani, afganistanilainen heroiini myrkyttää huomattavan määrän eurooppalaisia huumeenkäyttäjiä. Ensinnäkin tästä kansainvälisestä avusta. Minä olen pyrkinyt mittaamaan Afganistanin tilannetta tänä päivänä ja verrannut sitä yhdeksän vuoden takaiseen maailmassa, joka muuttuu hyvin nopeasti, on olemassa kasvua oikeastaan kaikissa maailman köyhissä maissa. Olen matkustanut monissa maissa ja olen havainnut, että edistys, todellinen edistys sosiotaloudellisissa olosuhteissa, jossa ihmiset elävät, on näkyvää monissa osin Afrikkaa, monissa osin Aasiaa. Ja Afganistanissa huomasin, ettei ole mitään vastaavia merkkejä. Rajallista kehitystä on koulutusjärjestelmässä, infrastruktuurissa, mutta erityisen räikeä minusta oli se, että kaikkein tärkeimmät indikaattorit lapsikuolleisuudesta äitikuolleisuuteen, elinajan odotteeseen, köyhyysasteeseen, joka maassa vallitsee, missään näissä ei viimeisen yhdeksän vuoden aikana ole tapahtunut muuta kuin huononemista. Elinajan odote on vähentynyt, laskenut neljän vuoden ajan äitikuolleisuus tapaa Afganistanissa enemmän ihmisiä kuin sota. 25 000 naista kuolee joka vuosi, koska perusterveydenhuoltoa ei synnytyksen yhteydessä ole. Ja sota vie vain, lainausmerkeissä vain, 2000 ihmistä vuodessa. Sitten on tuo köyhyys. köyhyysrajan alla elää kaksinkertainen määrä ihmisiä Afganistanissa nykyisin. Afgaanihallitus on esittänyt laskelmat, että alle kuudella sadalla miljoonalla eurolla vuodessa tämä köyhyyskuilu saataisiin kurottua umpeen. Ja kansainvälisen avun merkitys on kaikkia näitä tietoja ajatellen huomattava. Avun vaikutus on laskettu on arvioitu, että amerikkalaiset ovat käyttäneet viisi miljardia dollaria vuodessa Afganistanissa siviiliapuun. Euroopan virallinen luku on yksi miljardi. Eurooppa tarkoittaa tässä sekä EUta että kaikkia jäsenvaltioita yhteenlaskettuna. Sitten on Japani ja muut, joten voimavaroja Afganistanin kyllä virtaa lähes 70-80 prosenttia. Afganistanin bruttokansantulosta. Se on huomattava määrä rahaa. Ja koska vaikutus on varsin pieni, minusta ensimmäinen tärkein seikka, jota Euroopan strategian pitäisi käsitellä, on juuri tämä. Miksi vaikutus jää niin pieneksi? Miksi jopa 80 prosenttia kansainvälisestä avusta, joka kohdistuu Afganistanin kansalaisiin, ei välitykään heille asti? Miksi on huomattavaa korruptiota niin hallinnon kuin yhteiskunnankin puolella. Ja miksi e, tapahtuu niin paljon tuhlaamista kansainvälisen avun rakenteissa. Kun minä ryhdyin tekemään tätä mietintöä, tämä ei ollut niinkään merkittävä asia, mutta viime viikkoina tästä on tullut sellainen. Viime viikolla Yhdysvaltain kongressi jäädytti viiden miljardin avun Afganistanille ja Kongressi haluaa ensin saada paremmin selville, miten näitä varoja käytetään. Amerikkalaiset ovat todenneet, että tarvitaan jonkinlainen tarkastustaho Afganistanin jälleenrakentamiselle. On ilmeisesti havaittu huomattavaa haaskausta ja Kabulin konferenssissa käsitellään tätä kysymystä. Afganistanin hallitus pyrkii lisäämään apua, joka menee hallitukselta Afganistanille niin, että se ei menisi suoraan kansainvälisiltä järjestöiltä kansalaisille. Ja tässä mietinnössä minä tein muutaman ehdotuksen. Ensinnäkin pyritään ymmärtämään tätä EUn apua Afganistanille. Kaikkein hankalinta tässä mietinnössä oli pyrkiä ymmärtämään, miten meidän rahamme, siis Euroopan veronmaksajien äh, varat, käytetään Afganistanissa. Tästä vallitsee huomattava sekannus. Jäsenvaltioilla ei ole minkäänlaista kattavaa tietokantaa, jonka kautta tiedettäisiin, mitä me tuossa maassa rahallamme teemme. EUn uusi rakenne on parempi. Nämä tiedot on toimitettu, mutta kokonaiskuvaa on vaikea saada. Ei ole olemassa minkäänlaista arviota EUn avusta Afganistanille ja mitä sillä saadaan aikaan ei ole mitään tapaa, jolla voisimme jotenkin parantaa avun vaikutusta maassa. Jos me haluamme pitkällä aikavälillä ratkaista, ei nyt kaikkia Afganistanin ongelmia, siihen menee vuosisata, mutta jos haluamme saada aikaan säällisen tilanteen maassa, jonkinlaisen maan normalisoinnin niin, että päästään monien maailman muiden köyhien maiden tasolle. Nythän ollaan siitäkin jäljessä huomattavasti. On meidän aloitettava tästä tiedettävä, mikä on se tärkein välineemme, jolla voimme muuttaa Afganistania tulevaisuutta varten. Se on juuri tuo apu, jota me Afganistanille annamme. Toivottavasti autatte parantamaan tätä mietintöä ehdotuksia. Ja sitten tuosta rauhanprosessista. Minun ehdotukseni on, että sille annetaan täysi tuki koska se on ainoa vaihtoehto sodalle Afganistanissa. Afganistanin eh, sota on jumiutunut. Ei ole minkäänlaista todennäköisyyttä, että sota voitettaisiin. Kukaan ei tule voittamaan tässä konfliktissa. Taliban ei voi koskaan voittaa, koska kansainväliset joukot voivat olla maassa pitkään – Kansainväliset joukot eivät myöskään koskaan tätä sotaa voi voittaa, koska on mahdotonta voi käydä voittoisasti tuon maan tyypillistä epäsymmetristä sotaa. Minä keskustelin armeijan huipputason henkilöiden kanssa, kenraali McChrystalin henkilökunnan kanssa ja he olivat erittäin tietoisia siitä, että heidän on tuettava rauhanprosessia, heidän on saatava väestön tuki taakseen. Ja rauhanprosessi tarkoittaa sitä, että saadaan uusi hallitus, kansallisen yhtenäisyyden hallitus, joka syntyisi neuvotteluissa Karzain hallituksen ja Talibanin välillä. Euroopan näkökulmasta ehdottaisin, korostaisin, että on olemassa kolme perusehtoa, joiden pohjalta meidän on tuettava tätä rauhanprosessia. Ensinnäkin Al-Qaida on saatava häviämään maista. Toisekseen ihmisoikeuksia on kunnioitettava täysin yhtä lailla myös Afganistanin perustuslakia. Ja kolmas EUlle tärkeä seikka on oppiumiviljelmien, unikkoviljelmien raivaaminen, se on se mitä ilmeisin vahinko, jota Afganistan aiheuttaa Euroopan unionin turvallisuudelle. Joten Euroopan unionin tulisi tukea täysimääräisesti tätä rauhanprosessia, jättää hallitukselle välittäjien valinta edellyttäen, että nämä mainitut ehdot täyttyvät. Muunlaiset kannanotot voisivat olla puuttumista maan autonomiaan, eikä meidän tulisi toistaa aiempia virheitä. Silloin olemme pyrkineet sanelemaan maalle kaikki pienimmätkin paikallisen politiikan seikat. Sitten poliisien koulutuksesta. Tilanne oli erittäin huono. On melkoista haaskausta ja tuhlausta, koska ennen kaikkea tähän on budjetoitu huomattavia summia ja niitä on tuhlattu. Vielä vuosi sitten kukaan Amerikan hallituksessa ei tiennyt, miten kuusi miljardia dollaria Afganin, Afganistanin poliisin kouluttamiseen oli oikein käytetty. Tästä on tulossa tutkinta kongressissa, mutta tärkein seikka koko asiassa on kaksi eri lähestymistapaa. Amerikkalainen, jossa poliisien koulutus on annettu sopimusperusteisesti yksityisille tahoille. Joillakin niistä on erittäin huono maine. On olemassa sellaisia yrityksiä, kuten aiempi Blackwater ja muut vastaavat. Ne ovat huomattavia turvallisuusalan yrityksiä, joiden maine on äärimmäisen huono Irakissa ja Afganistanissa. Ja suuri osa ongelmista syntyy siitä, miten he kouluttavat huonosti Afganistanin poliisia. Sitten on eurooppalainen lähestymistapa, joka koostuu siitä, että paikalle lähetetään missiolla tehtäviä tekemään EUn tahoja. Meillä on siellä pieni osa afgaanipoliiseja, joita koulutetaan näin. Ja sitten on vielä Naton koulutusohjelma, joka minun mielestäni on paran, paras rakenne, joka Afganistanissa on paikallispoliisien kouluttamiseksi. Siitä tulisi tulla keskeinen tekijä vastaisuudessa poliisien varsinaisessa koulutuksessa. Tällä hetkellä tilanne on erittäin epätyydyttävä. 90 prosenttia Afganistanin poliisimiehistä on lukutaidottomia, kun maan yleinen lukutaitoaste on 70 prosenttia joten tässä on todella kyse Afganistanin yhteiskunnan huonoimmista osista. 20 prosenttia heistä on huumeista riippuvaisia ja 30 prosenttia heistä katoaa koulutuksen jälkeen menee johonkin muualle. Eli tarvitaan dramaattinen muutos. On vahvistettava EUn koulutusta ja sisällytettävä sen Naton koulutustehtävään. Uskon, että näin olisi parasta siirtää nämä EUPOLin ja yksittäisten kansallisten tahojen koulutusohjelmat Naton mission niin, että saataisiin sellainen koulutusohjelma, joka parissa, kolmessa, neljässä vuodessa mahdollistaisi sen, että ulkomaiset joukot voivat vetäytyä pois ja jättää afganistanilaisille minimiturvallisuuden, josta he huolehtisivat itse. Sitten oppiumi, unikon viljely, erittäin tärkeää Euroopan unionin näkökulmasta. Minusta meidän pitäisi kehittää jonkinlainen sopimus Venäjän kanssa, koska Afganistanin jälkeen ensimmäinen tärkein markkina-alue maailmassa – heroinille on Eurooppa, 1,1 miljoonaa humeiden käyttäjää ja Venäjällä noin lähes 2 miljoonaa, eli oikeastaan kaksinkertainen määrä, kun otetaan huomioon, että venäläisten väestö on vain puolet Euroopan väestöstä. Venäläiset ovat äärimmäisen huolissaan tästä ongelmasta ja ymmärtävät, että koko ongelman juurena on Afganistanin ja huumeriippuvuus on Venäjällä kymmenkertaistunut viimeisten neljän vuoden aikana. Tällainen sopimus pitäisi saada Venäjän kanssa. Eurooppa ja Venäjä ovat tärkeimmät uhrit, koska amerikkalainen markkina, kolmannes tärkeä markkina-alue, saa heroiininsa muualta, ei Afganistanista. Tämä olisi äärimmäisen tärkeää, jotta voitaisiin tuhota ja raivata pois nämä opiumi-unikkoviljelmät. Minä olen aika kokenut tällä alueella, koska olen ollut YK-järjestössä pääjohtajana asiaa käsitelleessä elimessä. Tällaista on tehty muuallakin maailmassa. Ongelmana on väärinkäsitykset. Ihmiset eivät tiedä, että Oopiumi, unikkoviljelmät kattoivat 20 vuotta sitten lähes koko Aasian mantareen ja ne on pyyhitty pois lähestulkoon kaikkialta, paitsi Afganistanista. Ne on saatu raivattua ja tuhottua Turkista, Pakistanista, ja nyt Afganistan on maailman tärkein tuottaja. Laosista ne on saatu minun toimikaudellani ja Vietnamista myös tuhottua Taimaasta. Ja nyt ongelma on Afganistan. Se on kaikkein tärkein opiumunikon toimittaja koko maailmassa jos investoidaan 100 miljoonaa euroa joka vuosi viiden vuoden ajan ja kymmenen prosenttia siitä kiinnitetään tähän voidaan tuhota nämä unikkoviljelmät. Minä olen antanut tästä yksityiskohtaisia tietoja keskustelun aikana ja voin antaa edelleenkin. Ymmärrän, että ihmiset esittävät tästä kysymyksiä. Suhtaudun luottavaisesti siihen, että jos strategia nostaa nämä seikat keskeisiksi, se hyväksytään ja voidaan toteuttaa ja vihdoin voimme nähdä myös hiukan valoa Afganistanin kriisin tunnelin päässä. Kiitos. Kiitoksia kovasti, kun mainitsit Taimaa muutkin maat, jotka ovat onnistuneet, niin siellä oli viranomaisinstituutioita, joita tuettiin, avistettiin, niin että voidaan tätä tuoda, mutta Afganistanissa vielä täytyy nekin panna pystyyn. Siis mitä sitten tehdäänkin? Niin lisätään tukea, tehostetaan sitä ja niin päin pois ja niin edelleen. Niin ongelma kuitenkin vielä säilyy pitkään. Rova Kiel Nielsen on pyytänyt puheenvuoron, koska hän joutui muualle menemään. Minä hyväksyn ja olkaa hyvä. Kiitos puheenvuorosta. Minun pitää lähteä täältä, koska pitää mennä toisen valiokuntaan äänestämään. Haluaisin kuitenkin sanoa seuraavaa. Haluaisin sanoa teille, että jos ajatellaan tätä, mitä sanoitte Afganistanista ja kansainvälistä läsnäolosta siellä. No tässä puhuitte aivan suoraan ja hyvin selvästi teitte selväksi, minkälaisia seurauksia on meidän läsnäolostamme ja sijoituksestamme siellä ja että tämä strategia on saanut meidät tietyllä tavalla ansaan tämä presidentti Bushin strategia. Ja kysymysten siitä, miten sieltä voitaisiin päästä mahdollisimman nopeasti. Tätähän kansainvälinen mielipide kaipaa. Kaikki kansalaiset toivovat, että sotilaat palaisivat Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin. Mitä pitää tehdä, jotta tästä ansasta mahdollisimman nopeasti päästään? ilman että kuitenkaan käy niin, että afganistalaiset jätettäisiin ikään kuin nolla tilanteeseen, siihen tilanteeseen, missä he olivat kymmenen vuotta sitten. Eli tästä on kyse. Sinne on investoitu valtavasti, niin kuin te sanoitte, ja ihmishenkiä on menetetty liian paljon. Sekä afganistanilaisia että sotilaita on kuollut. Kaikista tästä ei ollut minkäänlaista hyötyä. Ja tätä voidaan Tästä voidaan nyt kysyä, miten voidaan Afganistanista lähteä pois ilman, että avaimet jätettäisiin Talibanille ja palattaisiin edelliseen tilanteeseen. Amerikkalaisten suuria virheitä oli se, että luotettiin liikaa herra Karsaihin, vaikka valitettavasti jotkut jo suoraan sanoivat, että hän ei ollut kovinkaan luotettava. Ja tällä hetkellä Afganistanin hallitus on hyvin heikko, sillä siellä on paljon korruptiota ja afganistanilaiset pitävät Karsaita petturina ja väärinkäytöksen tekijänä. Ja nyt olisi tärkeää pystyä seuraamaan sitä, että Karsa ei, ei lähde tekemään ihan mitä takaa, tahansa, eikä anna liikaa, eikä antaisi liikaa periksi Talebanille. Eli miten tämä voidaan varmistaa. Ja sitten vielä Pakistanikin rooli, jonka me hyvin tunnemme, miten voimme varmistaa sen, että se ei siellä tule päälle pääsmäriksi. Ja nyt taas sitten vähemmistökysymyskin on edessä Karsain Pastuni. Hän on ollut siellä aivan yksin, eikä huomioon tatsikkeja, uspekkeja eikä asaroja. Ja nyt taas kerran tilanne on sama kuin kymmenen vuotta sitten. Eli meillä on vaikea ongelma, joka koskee vähemmistöjen kunnioittamista. Tässä on siis paljon suuria vaikeuksia tällä hetkellä. Ja minä tässä jo mainitsin, että yksi tärkeitä seikkoja EUn kannalta on, että pitäisi tukea tärkeitä henkilöitä siellä Afganistanissa, ei siis tietysti herra Karsaita. Ja korostaisin vielä sitä, että esimerkiksi Rova Sorobikin tukeminen, joka on Bamianin alueen johdossa, minä mainitsen hänet, koska tunnen hänet, olen tavannut hänet, ja että hän on mahtava nainen, joka tekee siellä alueellaan hyvin tärkeitä asioita. Hän on asara ja häntä väestö kunnioittaa emme investoi tarpeeksi sellaisiin maakuntiin, joissa asiat voisivat edetä sen sijaan, että rahat laitetaan ainoastaan sotaan Talibania vastaan tuntemillamme alueilla. Eli minusta voitaisiin paremmin tukea tällaisia maakuntajohtajia, kuten Rova Sorobia. Tämä olisi paljon myönteisempää. Tämä antaisi myös Afganistanille lisää toivoa ja ehkä hekin voisivat tehdä jotain muuta kuin viljellä opiumia ja tässä maakunnassakin taistellaan sitä viljelyä vastaan, kuten tiedätte. En nyt lähde kaikkia erilaisia strategioita tässä eh, käsittelemään. Tästä puhutaan paljon, enkä ole mikään sotilasstrategioiden asiantuntija. Pidän enemmänkin siviilistrategioista ja rakentavista strategioista. Kiittäisin Arlakia siitä, että hän otti mukaan tämän mietintöön joitain ajatuksia, joita minä ehdotin koskien naisia, sillä ei voida kuvitella, että lähtisimme pois Afganistanista ja jättäisimme sinne naiset Talibanin käsiin. Ei tätä voida, tällaista voitaisiin hyväksyä. Ja tämä on hyvin tärkeä asia, jota EU pitää vahtia, eli naisten oikeuksia. Valitettavasti ne eivät ole vielä tarpeeksi hyvät, mutta jonkun verran edistystä on tapahtunut ja ne on pystyttävä takamaan. Eli hyvin läheltä pitää tarkastella sitä, mitä tapahtuu Kabulissa lähipäivinä pidettävässä konferenssissa. Me saimme kuulla, että EU on keskittänyt 600 miljoonan euron avustuksen maksamisen, jotta voitaisiin painostaa Karsain hallitusta, kun halutaan, te- että sieltä tulee näyttöä, että korruptiota halutaan kitkeä, tarvitaan edistystä ihmisoikeuksien alalla ja naisten oikeuksissa. Ei nyt naisia voida uhrata tällä rauhanprosessille Talibanin kanssa, jossa vain entiset muhaidinit ovat tosina osapuolena. Tässä siis muutamia ajatuksia. Kaiken kaikkiaan sanoisin, että mietintönne on hyvin suorasukainen ja eh, selvä, tyydyttävä ja täällä mainitsitte myös meidän epäonnistumisemme. Kiitos. Kiitoksia kovasti seuraavaksi. Puhujat voisivat tiiviimmekin puhua. Herra Preda, hän korvaa Liitekseä, joka on esittely kansanpuolueen puolesta. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, um, voi interveni um, la Sulides care... Kiitoksia kovasti, herra puheenjohtaja. Minä korvaan herra Kasuliiveksen. Hän on muualla nyt. Hän haluaa kiittää tästä erinomaisesta mietinnöstä. Kiitos myös alustuksesta, jonka juuri kuulimme. Haluaisin tehdä muutaman huomion tähän mietintöön. Pitää paikkansa, että joitakin tarkoituksia kyllä tehdään. Meillähän on aikaa ihan syyskuuhun asti tehdä tarkistuksia. Ensimmäinen huomio liittyen tähän otsikkoon. on mielestäni hyvä, että pitäydytään alkuperäisen otsikkoon EUn uusi Afganistan-strategia, kun siinä on otsikosta hävinnyt viittaus Euroopan unioniin. Mielestäni eurooppalainen ulottuvuus edellyttää kyllä painotusta Siksi minun mielestäni sinne pitäisi panna uudelleen sana Euroopan unionin tähän mietinnön otsikkoon. Toiseksi panin merkille, että neuvoston Afganistan strategia on myös alkuperäisessä versiossa mainittu, mutta sitä ei ole korostettu riittävästi muussakaan osaa mietintöä. Minun mielestäni tämä olisi hyvä ottaa mukaan myös muuhun osaan tekstiä, koska se on tärkeä viitekohta. Siellä on lainattu myös Carl Bilttiä, 2009 syyskuulta. Hänhän oli täällä valiokunnassa ja mielestäni erittäin tärkeä myös tässä toimintasuunnitelmassa on hyödyllistä mainita se ajatellen tämän tekstin kokonaisrakennetta. Kolmas huomioni. Olen pannut merkille, että Afganista tapahtunutta kehitystä on tarkasteltava historiallisessa yhteydessä – Mielestäni mietintö on hiukkasen runsassanainen, ehkä liiankin runsassanainen. Talibanin kohdalla sivulla 37 todetaan, että talibanit eh, tulivat sinne hävittämään opiumviljelmiä. Kohdassa 59 pitäisi muotoilla teksti uudelleen, ei siinä pitäisi kokonaista kohtaa panna esimerkiksi kohta 59, joka liittyy bussin hallintoon ja opiumongelmaan. Bussin hallitus on nyt jo menneen talven lumia. Se on menneisyyttä. Minun mielestäni meidän pitäisi enemmänkin keskustella näissä kohdin muista näkökohdista, enemmänkin tulevaisuudesta. Vaikka se nyt on kritikoitu Bush-hallitusta, niin en tiedä, onko se ollenkaan välttämätöntä tässä yhteydessä enää. Vielä myös kysymys esittelijälle. Se liittyy kohtaan 12 ja 13. Mikä on lähde niissä kohdin? Siellä viitataan siihen, että että viisi päivää sotaa riittäisi köyhyyden poistamiseen. Tai että 6000 koulua voitaisiin rakentaa, jos käytettäisiin niitä varoja, jotka menevät viikon sotimiseen. Minkälainen luotettavuus näissä luvuissa on ja suuden muuhun tekstiin? ei mielestäni pelkkää rahaa siihen riitä, on se paljon monimutkaisempaa, niin tiedämme kaikki. Siis miksi tällaiset viittaukset näissä kohdin? En oikein ymmärrä näiden merkitystä. Mm, olen jo lopettelemassa puheenvuoroani. Minun mielestäni meidän täytyy pyrkiä saamaan aikaan tasapainoinen mietintö, joka keskittyy eurooppalaiseen politiikkaan Afganistanissa – minun mielestäni sen pitäisi olla meillä mietinnön johtotähtenä, jossa viitataan Afganistaniin. Kiitoksia, herra Noiser. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitoksia, puheenjohtaja. Olen sitä mieltä, että esittelijämme mietintö on osoittanut, että Pinoar laki on suurella kokemuksella valmistellut tämän mietinnön ja myös hyvin avoimesti esittänyt meille näkemyksiään siitä. Ensinnäkin kiitokset. Uskon, että poliittinen suunta mietinnössä on pitkälti oikea. Meillä on asetettuna neljä painopistealuetta, kansainvälinen apu, rauhanprosessi, poliisikoulutus ja huumeet huumeiden viljely tai toisin sanottuna huumeiden vastainen taistelu. Kansainvälisestä avusta olen sitä mieltä, että on tärkeää todeta, että kansainvälinen apu on hyvin kattavaa, mutta sen tulokset ovat varsin heikot. On saatu aikaan tuskin näkyviä parannuksia köyhyyden torjumisessa, lasten kuolleisuudessa, äitikuolleisuudessa – ja mielestäni mietinnössä on tärkeää ottaa esille meidän apumme tehokkuus tai ennemminkin tehottomuus. Ja siksi olen kiitollinen näistä kohdista 12 ja 13, joissa tehdään selväksi, kuinka paljon varoja osittain haaskataan ja mitä näillä varoilla voitaisiin tehdä. Toisesta kohdasta, rauhanprosessin tukemisesta, Siinä on tärkeää tehdä selväksi, että oleellinen tavoite on oikeastaan tavoitettu, eli Al-Qaidan ajaminen Afganistanista. Se on ollut tavoite numero yksi edelleen rauhanprosessissa. Afganistanin perustuslaki ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen ovat ne, joiden varaan meidän on rakennettava. Poliisikoulutuksessa pitää mielestäni nimenomaan EU-na tehdä selväksi se, että me emme ole saavuttaneet tavoitteitamme, pitäisi mainita konkreettisia lukuja. Emme ole vuosiin saavuttanut, saavuttaneet niitä lukuja, joita EUPOLin pitäisi, ja tässä on selvästi sanottava, että jäsenvaltiot ovat epäonnistuneet EUPOL-koulutuksessaan. Olisin mielelläni ottanut kantaa myös kehitysyhteistyövaliokunnan nimissä – siellä olemme tehneet selväksi, että selkeä jako siviili- ja sotilasavun välillä on ehdottoman tarpeen. Sotilastahojen vetäydyttyä tarvitsemme Afganistanissa edelleen siviiliapua. Siviiliapua oli Afganistanissa jo ennen vuotta 2001. Sitä tarvitaan siellä vielä vuoden 2014 jälkeenkin. Ja kaikki apujärjestöt, joiden kanssa minä olen keskustellut, ovat todenneet minulle, että monista eri syistä – Yksi niistä esimerkiksi on turvallisuustilanne. Monista eri syistä he haluavat selkeän jaon siviili- ja sotilasavun välille. Periaatteellinen ongelma on korruption torjunta. Meidän on ymmärrettävä, että jos me pidämme Afganistania itsenäisenä ja riippumattomana, silloin osa avusta on annettava myös afgaanien itsensä käteen, mutta on oltava äärimmäisen varovainen, luotava valvontamekanismeja, jotta korruptiota voidaan vähentää ja torjua. Eli me tarvitsemme tehokkaita valvontamekanismeja korruption torjumiseksi. Sitten rauhanprosessista olen eh, täysin samaa mieltä siitä, että Taliban on otettava mukaan, mutta tässä on tehtävä selkeämpi ero vielä, koska Taliban – koostuu seitsemästä, kahdeksasta, kymmenestäkin erilaisesta poliittisesta suuntauksesta, kovan linjan toimijoista, fundamentalisteista, aina kansalaisyhteiskunnan toimijoihin, jotka eivät omalla alueellaan voi oikeastaan tehdä mitään muuta kuin olla yhteistyössä Talibanin kanssa tai antaa Talibanin ostaa itsensä vielä. Toiseksi viimeinen huomautus meidän puoleltamme poliisitoiminnassa suhtautuisin hyvin varauksellisesti ehdotukseen saattaa poliisimissio NATO komennon alle. Mielestäni tarvittaisiin selkeämpi erottelu NATO-mission ja EUn oikeusvaltiomission välillä ja alueellisessa ulottuvuudessa. Afganistanin strategiamietinnössä pitäisi vielä voimakkaammin ottaa myös Pakistan ja Venäjä mukaan – mutta myös Iran merkittävänä Afganistanin naapurimaana. Omalta puoleltamme teemme vielä joitakin lisähuomioita, mutta uskoakseni tässä näin pitkälti oikea poliittinen suunta, joka mietinnössä on valittu. Siitä vielä kiitokset kollega Arlakille. Uh, Mayer, please. Kiitokset herra Meijer. Shadow Varjo sitten. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin yhtyä kiitoksiin, jotka on esitetty edustaja Arlakille. Meidän ryhmämme pitää myönteisenä tätä hänen lähestymistapansa tässä Afganistanin labyrintissä, jonne presidentti Bush meidät vei ja jolle ei oikein löydy ratkaisua tai minkälaista tulevaisuutta. Herra Obama Kairossa vuosi sitten hyvin tärkeässä puheessaan, joka vaikutti paljon arabimaailmassa sanoi, että mikään maa ei voi poliisijärjestelmää määrätä toiselle. Yhdessä vuodessa ei ole päästy mihinkään astutusta tuloksista, ei yhteenkään niistä. Ja tarkoituksena on, että Euroopan unionista ja kansainvälistä yhteistyöstä käsin voidaan miettiä sitä, minkälainen ratkaisu voitaisiin löytää. 2011 heinäkuussa alkaa vallan siirto Meillä on olemassa siis jo tällainen aikataulu. Tuolloin ensimmäiset Yhdysvaltain joukot poistuvat sieltä, mutta uusi eh, Yhdysvaltain komentaja Petrus on senaatissa ja Natossa sanonut, että pahin on vielä edessä, näin sanoo Petrius. Ja kesäkuu on ollut joukolle hyvin huono kuukausi, 102 sotilasta on kuollut. Näin 220 kokonaisluku tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Tämä on korkeimpia lukuja. Ja sitten viattomat siviiliuhrit ovat tuhat kertaistuneet. Eli tästä labyrintistä on todella nyt vaikea päästä ulos. Te puhuitte avustuksista. Euroopan unioni on lykännyt syyskuuhun 600 miljoonan avun, kun konferenssia ja Yhdysvallat Valloista on saatu tietää, että kahdesta sadasta mili, miljoonasta dollarista suurin osa menee mafiajohtajien suojeluun ja tämä on nyt se kongressin sanoma, eli tässä on nyt sitten toinen labyrintti, niin kuin tekin jo itse sanoitte, jos jopa jälleenrakennus avusta tuhansista tai miljardista euroista ja dollareista suurin osa ei päädy jälleenrakennukseen. No, tämä tarkoittaa sitä, että labyrintistä ei ole pääsemässä ulos. Ja sitten, kuten te sanoitte, tässä ei ole minkäänlaista sotilaista ratkaisua. Tämä on aika selvä asia. Ja Petros on tässä päättänyt, että mahdollisimman vähän pitäisi olla siviiliuhreja, jotta myös sissien määrä vähenisi, sillä tässähän käy niin, että mitä enemmän siviiliuhreja tulee, niin sitä enemmän ihmiset kiinnostuvat äh, Talibanin toiminnasta. Tämä on ihan inhimillistä. Me olemme ihmisiä ja kukaan ei halua nähdä sitä, että sieltä yli tuhannen metrin korkeudesta perhe pommitetaan kuoliaksi. Ja tässä on siis suuri ongelma. Yksi ratkaisu voisi olla se, että E, otettaisiin mukaan arabimaailma, Venäjä, Kiina ja Pakistan paremmin tähän ratkaisun etsimiseen, jos meillä ei ole selvää puhetta siitä, että läsnäolo on, on loputtava ja että tästä hallituksesta, joka on täysin korruptoitunut eikä legitiimi. Siitä pitää päästä eroon ja tarvitaan kansainväliset järjestelmät, jotka voivat vahvistaa tai varmistaa sen, että avustus menee perille. Tarkoituksena on päästä eroon köyhyydestä ja oppiviljelystä pitää varmistaa, että kaikki todellakin menee kansalaisyhteiskunnan jälleenrakentamiseen. Mutta tässä pitäisi ottaa mukaan Kiinan, Venäjän, Pakistanin tyyppiset maat ja saada myös Kashmirin ongelma ratkaisun suuntaan. Eli tällä tavoin ensi vuoden aikana voitaisiin pyrkiä etsimään ulospääsyä tunnelista, jotta sotajoukot todellakin peräytyisivät ja häipyisivät Afganistanista ja kansainvälinen yhteisö voisi auttaa niin, että saadaan aikaiseksi todellista jälleenrakennusta. Meidän ryhmänne on varmis auttamaan mietinnön laatimisessa. Se menee oikeaan suuntaan. Näin yhdessä Euroopan parlamentti voi kantaa oman kortensa kekoon, kun pyritään ulos pääsyä etsimään tästä Bushin aikaansaamasta tunnelista. Kiitos. Ähm. Herra Görens. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Jos sopii, haluaisin puhua DV-valiokunnan lausunnon valmistelijana. Olen, on hyvä, että, että tarkastella myös meidän valiokuntamme näkökulmasta tätä aihepiiriä. jo kommenttia ensin. Kun käsitellään tätä aihetta, niin yleensä de Gaulle viitataan – että idästä tulee ongelmia, mutta minä haluan yksinkertaisen ajatuksen. Mitä enemmän maassa tulee tietoa, niin tämä vaikutelma, joka Afganistanista syntyy, vaikuttaa yhä selkeämmältä. Kabul on lähes toimintakykyinen kaupunki, kun ajatellaan olosuhteita, niin sinänsä jo hyvä juttu kun ajatellaan kuinka paljon siellä on ollut väkeä Afganistassa jo vuosien ajan, kun on naisia niinkin rohkeita, jotka panevat huulipunaakin, menevät teatteriin, tai naisia, jotka eivät käytä burkkaa, niin se on jo edistystä. En tiedä, mitä tilastossa sanovat, mutta edistystä kuitenkin on afgaanit ja naiset jo uskaltautuvat näyttämään persoonallisuutensa mikä aikaisemmin oli hyvinkin vaikeaa, lievästi sanoen. Vaikutelma on kovin ristiriitainen. Muistan Karsan puheita 2004. Minulla oli silloin tilaisuus tavata hänet puolustusministerinä, ja hänen totesi, että viiden vuoden päästä me emme tarvitse ketään. Me olemme täysin omavaraiset elintarvikkeissa. Emme tarvitse kansallista apua enää. No, nyt tiedämme, mihin se on johtanut jos ajatellaan aika pahasti meni pieleen, livesti sanoen, kun hän on kuitenkin etujoukkojen edustaja. Tärkeää on se, että afgaanit omaksuisivat nämä asiat, mutta ovatko he omaksuneet demokraattisen kehityksen – katsotaanpa vai viime vaaleja, se oli nyt mennyt farsi. Karsa on omaksunut kyllä vallan, mutta kansa ei demokraattista kehitystä. Siinä on valovuosia välissä. Kovinkaan hyviä näkymiä ei ole ulospääsyllä tästä tilanteesta. Herra Arlaki totesi tämän jo alustuksessaan, kun ajan tilanteen indikaattoreita maassa, niin alle vuoden kuolema on hyvä esimerkki siitä. Ja tämä ei ole sitten vuoden 2001 kohentunut yhtään. Miksi Tämä kriteeri on niin paljon puhuva, koska se kertoo naisten tilanteesta myös paljon. Terveydenhuollon perusrakenteista, lukutaidosta, koulutuksesta. Siis jos on tällainen alle viisivuotteiden kuolleisuusaste, se on noin 250 niin 2015 kuulee vielä enemmän. Yksin neljästä lapsesta ei saavuta viittä vuotta. Ei ole lääkäreitä, ei perusrakenteita, ei kerta kaikkiaan kehitystä. Sitten korruptiosta. Ei saa nyt olla tekopyhä. Jos Afganista mainitaan, niin kyllä mekin olemme yhtä lailla kuin afgaanitkin korruptuneita. Kun, kun kerran ei siitä selviä arjestakaan kuun loppuun asti, niin kuten Kolys sanoi aikanaan, että ne 20 viimeisestä päivää ovat ne vaikeimmat. Siis tässä on tietenkin korruptio, joka liittyy petoeläimiin tavallaan, mutta myös tavalliseen arkeen, e- elonjäämiseen. Jos joku tarttuu omaisuuteen, kuten aikanaan sairessa, kun Moputulla oli henkilökohtainen omaisuus, joka oli enemmän kuin ulkomaan velka omamassa, niin se oli todella näiden petolintujen korruptiota, eli ero täytyy tehdä tähän. Totta kai se on noidan kehä, joka on rikottava. Karsai on oikeastaan kautensa alusta alkaen myös pitänyt vallassaan Kabulia näissä olosuhteissa valtaa hänellä enemmän kuin Kabulin pormestarilla, kun siis sellainen valtiopäämies, joka hallitsee tilannetta, mutta tässä on vielä pitkä taival edessä. Sotilaallisesti puhuen käsittelen sitäkin, koska se liittyy humanitaariseen puoleen. Humanitaarisen puolen suurin ongelma on se, että siellä ei ole ennustettavuutta riittävästi tulevina vuosina. Humanitaariset tietävät, että kun sotilasjärjestöt lähtevät, niin vielä tarvitaan heitä paikan päällä. Lyhyesti sanoen sanoisin, että se voidaan kahdella virkkeellä hoitaa tämä ongelman. Afganistanissa on myös humanitaarisia järjestöjä uniformoissa ja ilman uniformua. Ilman uniformua olevat ovat ne, jotka yleisesti ottaen edustavat kansalaisjärjestöä, rahastoa, joka sitoutuu tiettyisiin periaatteisiin kansainvälisessä oikeudessa. Mutta jos heidät rinnastetaan, jos humanitaarinen apu rinnastetaan sotilaisen apuun, niin silloin tilanne monimutkaistuu. Sitä paitsi on olemassa humanitaarisia järjestöjä, jotka kieltäytyvät kaikesta valtioiden rahoitustuesta niin, ettei heidän puolueellis- puolettomuutensa kuva kärsisi, kuten lääkärit ilman rajojärjestö. Sitten muut, jotkut tarvitsevat myös sotilaallista suojaa. He eivät niinkään pelkää tätä puolta, mutta ei kaikkia voi panna samalle viivalle. On syytä olla varovainen kuitenkin, ja se on myös meidän lausunnossamme. Täytyy pystyä jotenkin myös rajoittaa mahdollisimman pitkälle sotilaallisten henkilöiden humanitaarinen toiminta. Ei tietenkään voi estää sotilaallis- sotilashenkilöiden mahdollisuutta antaa tukea humanitaariselle järjestölle, mutta sitä ei tule poikkeustapaus, mitä paikan päällä tilanne on kuitenkin lähes sodan kaltainen. Humanitaariset järjestöt, ranskalaiset esimerkiksi, rinnastetaan sotilashenkilö, ranskalainen sotilashenkilöihin, koska he ovat siellä läsnä myös sotilaallisesti. Jos ajatellaan vihollisia ah, siellä, niin meidän vihollisemme eivät eroa sotilaallisen humanitaarisen välillä, kun molemmat ovat läsnä siellä ranskalaisten osalta. Herra Arlakki puhui myös huumeista, ongelma liittyy tietenkin siihen, että ei ole kykyä esittää vaihtoehtoja maataloudesta. Täytyy miettiä sitä. Tarvitaan sellaisia järjestelmiä myös, kun ajatellaan hedoniketjua ja siitä koko ketjuja ja mitä tukea siellä annetaan muun muassa sanonkorjuulle, niin ei ole tavallaan halukkuutta mutta maanviljelijöiden parista, jotka elävät huumeista, niin ei ole valmiutta vielä muuttaa viljelystä niin, että olisi käytössä jotain muutakin. Kuulen miettinyt me periaatteet, jotka ohjaavat meidän toimintaamme ensinnäkin tehokkuusavunannossa. Haluaisin, että meillä olisi pidemmälle menevä arviointi. Minä olen kuullut jotain täysin päinvastaista. Paikan päällä on suuremmoisia ihmisiä. Siellä on paljon siviiliuhria syntynyt myös humanitaarisissa järjestöissä. Panttivankeinakin on heille kyllä hatunnosto. He ovat sankareita. Ovatko he tehokkaita joissakin tapauksissa hyvinkin tehokkaita? Jotkut ovat tehokkaita, mutta ei saa peitellä kuitenkaan tätä vastakkaista puolta, Usein tässä turhaankin maalataan piruja seinälle Afganistanista. Kehityksen omistajuudesta olen puhunut jo, olen pettynyt tuloksiin, makrotaloudessa varsinkin. Afganistan on kuitenkin maa, jolla on valtavia voimavaroja ja rikkauksia, jos emme pysty murtamaan noidankehää. Korruptiossa ja siihen, ettei olla valmiita aina investoimaan Afganistaniin tai turvattomuuteen. Muuten sillä olisi kaikki mahdollisuudet onnistua. Mutta mitä nyt on tapahtumassa Afganistanissa, niin se on nähty jo Neuvostoliitossakin aikanakin. Siellä on ei-toivottuja henkilöitä maassa paljon. Siksi tarvitaan paljon ponnisteluja tiedottamisessa, muun muassa kouluttamisessa myös poliisivoimien osalta, vaikkakin ehkä he sitten menevät Talibanien riveihin. Maltillisia kun en ole koskaan kyllä nähnyt. Tässäkin olen hiukkasen varovainen. Ei voi olla ajatella mitä tahansa veruketta lähteä Afganistan mahdollisimman nopeasti. Meidän lausunnossamme valiokunnastamme meidän täytyy nähdä tilanne paikan päältä. Ei, se ei saa liian kovaksi muutoselämä. Siellä se täytyy pystyä työskentelemään. Tässä olennaisen olemme tehneet joitakin esityksiäkin, kuten yleensä lausunnoissa voimme tehdä puolisen tusinaa esitystä ja sitten jotain tarkistusta sen päälle, minä olen 11 kohtaa. Halusin esittää lyhyesti ja vielä lopuksi. Emme me tiedä, mitä Afganistanissa on tapahtuvaa, mutta katsotaanpa taaksepäin. Te, herra puheenjohtaja, kun olitte puolustusministeri, samalla aikaan kuin minäkin, meille kahdelle se on ihan jo hyvä lähtökohta, niin huomasimme, että oli ero olemassa siinä, kestävä rauha. Tämä operaatio saatettiin päätökseen tunnetulla tuloksilla, kun tämä yhdistettiin ISAFin, niin siinä tehtiin tyhmyyksiä. Kun ajatellaan miehitysarmeija tai sitten se, joka suojelee siviiliä, niin ne pantiin yhteen koriin. Ongelmat, joihin olemme törmänneet nyt, armeijan kohdalla. Armeija tekee sinällään hyvää työtä yleensä, se on siellä väestön suojelemiseksi. Niin lähtökohta on kuitenkin siinä, että nämä kaksi operaatio on pantu yhteen. Luonteeltaan ne ovat kuitenkin kaikkia muuta kuin samanlaisia. Tämän halusin lopuksi sanoa. En sanoisin, että olen toiveikas. Päättäväinen kyllä, mutta en toiveikas. Well, uh, thank you, Charles. Uh... Kiitoksia, Shaar. Yksi edusta siinä, että elää pidempään on tajuta, onko sitten ollut väärästä oikeasta, mutta olen samalla, samaa mieltä, että olotukset olivat aikanaan erilaiset. Nyt pyydän, että herra Weigel puhuisi. Spoštovani predsedujoči, ko sem dvignul roko, nisem pričakoval, da bo... Kiitokset, puheenjohtaja. Kun pyysin puheenvuoroa, en kuvitellut, että tästä keskustelusta tulisi näin sisältörikas. Tässä on nyt tullut esille montakin asiaa, joista voisin lähteä kertomaan. Kyseessä on todella ammattitaitoinen ja poliittisesti tulevaisuuteen katsova mietintö voin oikeastaan vain yhtyä niihin, jotka ovat kiittäneet kollega Arlakia tästä mietinnöstä. Asiakirja on provosoiva, se on ristiriitainen, siinä on paljon faktoja, joista ei mielellään puhuta, jotka usein yritetään häivyttää jonkinlaisen Afganistan yleiskuvan. Minusta johtopäätös on se, että asiat eivät Afganistanissa monivuotisesta kansainvälisestä toiminnasta ja monien järjestöjen toiminnasta huolimatta koko tilanne ei ole siellä parantunut, se vain huononee. Se on sellainen kannanotto, jota on aika vaikea kyseenalaistaa. Toinen toteamus on se, että kansainvälinen valtioyhteisö investoi usein aivan vääriin asioihin. Varat menevät hukkaan ja uskon, että meille eurooppalaisillekin olisi hyvä, jos me hiukan pohtisimme, teemmekö me kaiken oikein, että me edelleenkin puhuisimme tästä päätöslauselmasta – miettisimme, miten meidän eurooppalaisia varojamme Afganistanissa käytetään. Saanko ehkä viitata parin kolmeen aloitteeseen tämän mietinnön jatkokäsittelyä varten? Minusta on tarpeen, että järjestetään kuulemistilaisuus, jotta ne ihmiset pääsevät ääneen, jotka ovat viime vuosina olleet Afganistanissa – mitä erilaisimmissa tehtävissä. Olipa kyse niistä, jotka ovat auttaneet poliisivoimien kouluttamisessa tai humanitaarisessa työssä. Tällaisia todistajalausuntoja voitaisiin käyttää. Niiden avulla voitaisiin saada terävämpi kuva tilanteesta. Ja uskon, että Euroopan parlamentti on oikea taho tällaiselle objektiiviselle tarkastelulle Afganistanin tilanteesta. Se ensinnäkin. Toinen seikka, ehdottaisin, että jossakin kohtaa tässä mietinnössä olisi myös jonkinlainen viite siihen, minkälainen yhteys on Afganistanissa esiintyvillä ongelmilla ja Lähi-idän kriisillä ja sillä, että lähi konflikti on kansainvälisen terrorismin lähtökohta. Se on ollut kehtona kansainväliselle terrorismille. Siitä al on syntynyt edelleenkin. Se vahvistaa al potentiaalia. Minä toivoisin, että mietinnössä viitattaisiin myös tähän yhteyteen. Ainakin voitaisiin todeta, että Lähi-idässä on paljon sellaista, mitä ei tule unohtaa. lähi ongelmaahan ei edelleenkään ole ratkaistu. Se on edelleen akuutti ongelma, ei pelkästään tällä alueella, vaan ulottuu Iraniin ja huomenna ehkä jopa jo johonkin toiseen maahan. Ehkä vielä viimeisenä seikkana se, mitä esittelijä on meille tässä laatinut, on aivan oikea lähestymistapa Afganistanin ongelmiin. Tärkeää on myös nähdä painopisteenä se, että naapurivaltioiden kanssa on tehtävä yhteistyötä. Siitä olen ihan samaa mieltä. Tarvitaan enemmän alueellisia aloitteita niin, että kansainvälinen läsnäolo on Afganistanin väestöllekin helpommin hyväksyttävissä rauhanturvajoukot, kehitysapu, humanitaarinen apu ovat oikeastaan miehittäjiä väestön mielestä, eikä niitä nähdä niiden varsinaisessa roolissa. Sen havaitsee, kun keskustelee alueen edustajien kanssa. Kiitoksia. Herra Mauro. Grazie, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Mielestäni Keskustelu on nyt osoittanut, että me olemme innostuneet tästä mietinnöstä siitä syystä, että kun siellä näemme sodan ja rauhan teatterivaikutukset koko maailmaan. Tästä syystä myös monessa puheenvuorossa haluaisin oikeastaan kokonaan uudelleen tehdä mietintö. Minun mielestäni meidän kaikkien pitäisi pyrkiä antamaan oman osuutemme tähän työhön, joka on jo hyvin vaikuttava laajassa analyysissaan. Ja olen paljolti samaa mieltä, en kaikkien kanssa, mutta lyhyesti haluaisin kuitenkin keskittyä kahteen huomioon, jotka mielestäni eivät niinkään liikkeä analyysiin kuin ehdotuksiin. Ensinnäkin kansainvälinen apu. Olen ollut siellä budjettivaliokunnan kanssa siellä viime kaudella. Ongelma on erittäin vakava, jos ajatella kollegan esittämää vaihtoehtoa, nimittäin, että käytettäisiin vähemmän monikansallisia yksiköitä rahanjaossa, vaan enemmänkin etusijalle olisi Afgaanin hallitus, niin minun mielestäni sillä on hyvät ja huonot puolensa. Se on se ristiriitaista. Toisessa osaa mietinnössä nimenomaankin osoittaa myös nykyisen hallituksen käyttäytymistä, joka ei ole ihan samansuuntaista tämän ajatuksen kanssa. Siksi minun mielestäni olisi hyvä miettiä mm, esittelen kanssa sellaisia tarkistuksia, joissa esitetään vaihtoehtojen sekoitusta – kun ajatellaan mitä hyvää on myös saatu aikaan joitakin kansalaisjärjestöjen voimin. Mutta ennen kaikkea ajatellaan sitä, että jos mikä vaikutus sillä on, että vaikka on uniformikin päällä, joskus se pystyy paremminkin saamaan aikaan sairaaloita, kouluja, teitä, siltoja, konkreettisia asioita kuin Afganistanissa. Toisin sanoen, mikä on joidenkin Äh, sotilasvoimien, varsinkin eurooppalaisten osuus ollut. Siellä on ehkä paljon luotettavampaa saatu aikaan myös näiden varojen käytössä kuin muualla. Ehkä kannattaisi siis esityksissä, ehdotuksissa keskittyä tähän puoleen, miten voitaisiin keskittyä sellaisen toimintaan, jossa on sekä sotilaallista että siviilipuolta. Toinen huomio puolestaan liittyy huumeisiin ja kollega Arlakki on esittänyt suunnitelman viisivuotista suunnitelmaa. Totta kai minusta vaikuttaa kovin mielenkiintoiselta, varsinkin se, joka saisi aika yhden asian. Jos jokin syy on olla Afganistan on nimenomaan tämä, emme saa unohtaa sitä, että kun niin paljon siellä epävakautta on liittyen terrorismiin, jota Afganistan tuottaa, niin siellä on kuitenkin yksi, johon törmää joka päivä meidän kaduillamme, kodeissamme. Nimittäin on miljoonia ihmisiä, jotka käyttävät heroiinia ja tavallaan riippuvat siitä, mitä tuolla, tuossa maassa tapahtuu. Siksi ehkä maksaisi vaivan tehdä vielä tarkistuksia tähän ja kuitenkin tämä on jo hyvin hahmotettu tämä tie eteenpäin. Herra Taller. Hvala lepa, gospod predsednik. Rad bi eh, čestitav in se zahvalil kolegija. Suuret kiitokset, herra puheenjohtaja. Haluaisin mielelläni kiittää kollega Arlakia tästä dokumentista, asiakirjasta. Hänen analyysinsä on minusta hyvin korrekti tärkein kysymys kuuluu tietysti nyt, mitä meidän tulee tehdä tämän aivan oikean analyysin pohjalta, ja siksi tarvitsisin tästä jonkin hyvän ehdotuksen. Ehkäpä voitaisiin edetä näin. On olemassa yksi aihe, joka on oikeastaan ennalta määrätty siihen, että siitä voidaan neuvotella yhdessä Amerikan kongressin ja Venäjän duuman kanssa. Tämän asiakirjan pohjalta meidän tulisi ottaa näihin tahoihin yhteyttä ja eh, työskennellä yhteistyössä sekä Amerikan että Venäjän parlamentin kanssa. Me tiedämme, että kongressissakin ollaan tyytymättömiä Afganistanin tulosten uupumiseen presidentti Obama on langennut siihen ansaan, jonka hänen edeltäjänsä hänelle rakensi, ja nyt meidän on yhdessä kehitettävä jokin älykäs vaihtoehto Afganistanista vetäytymiselle. Yes. Kyllä, kiitos, mutta ongelmana se, että vetäytyminen on alkanut, olemme rakentamassa valtiota ja sitten meidän täytyy taata turvallisuuskin, siis todeta voitaneen säästö lähteä kotiin, on katsot nähtäväksi jää. Siis kopa, please. Rouva koppa. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω και Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin onnitella kollega Arlakia hyvin rehellisestä ja selvästä tekstistä, joka koskee aihetta, joka on kaikkia lähellä. Afganistan on presidentti Obamalle ja Euroopalle tärkeä veto. Presidentti Obama lupasi voittaa sodan, näin sanottiin vaalikampanjassa, ja vaikka siellä on kerrottu, että osa joukoista vedetään pois, näin myös NATO on sanonut, voittoa ei kuitenkaan ole näkyvillä vielä. Ja sisäinen tilanne Afganistanissa on hankala kansainvälinen yhteisö ja EU antoi vain puolittaisen tukensa presidentti Karsaille sen jälkeen, kun äänestystuloksi oli rokattu. Ja on selvää, että hän on ainoa taho, jonka kanssa voidaan käydä vuoropuhelua maassa, mutta kuitenkin vähemmistöjen tilanne, oikeusvaltio, on, valtioperiaatteen ongelmallisuus ja naisten oikeuksien puuttuminen. Nämä ovat sellaisia asioita, joihin hallitus ei ole puuttua, mutta pääongelma, kuten Arlaki sanoi mietinnössään, on köyhyys. Siitä huolimatta, että valtavia summia on käytetty köyhyyden torjumiseen, se on yhä suuri ongelma kansainvälinen yhteisö ja Euroopan unioni, niiden kannalta Afganistan ikään kuin musta aukko, ei ainoastaan sotilaallisesti, vaan myös valtion rakentamisen osalta se on musta aukko. Ja kuten mietinnössä sanotaan, tarvitsemme uuden Afganistanin strategian. Euroopan unionilla on toinenkin syy olla tästä kiinnostunut. Tämä johtuu siitä, että siellä on Euroopan missio. Ja siitä syystä tarvittaisiin uutta strategiaa, joka ei koske ainoastaan turvallisuutta, vaan tarvitaan integroitu kaiken kattava Afganistanin tulevaisuusstrategia. Kuten mietinnössä sanotaan, tarvitaan strategiaa, jolla Afganistan saadaan kriisistä ja köyhyydestä päästään eroon, mutta tämän lisäksi mielestäni pitää antaa vielä selvempi viesti presidentti Karsaille. Ongelmia on paljon, meillä on kansainvälinen yhteisö, kansalaisjärjestöt, kaikilla niillä on osa vastuu, mutta ei meidän nyt pitäisi mitään kauniita sanoja eh, supatella karsain korvan. Sillä hän on aika suuressa määrin vastuussa nykytilanteesta, eikä hän voi noin vaan pestä käsiään sen takia, että tilanne on mikä on. Kyllä hänellä on osa vastuu. En halua nyt pitkittää asiaa, mutta tämä mietintö on hyvä pohja keskustelulle. Kaikille on annettu aikaa Olemme voineet laatia hyviä tarkistuksia, niin että voidaan antaa selvä viesti liittolaisillemme ja Afganistanille ja Afganistanin presidentille haluamme tehdä selväksi, että olemme hyvin päättäväisiä, emmekä me halua tässä mitään kompromissia tehdä, vaan lyödä kiinni selvän kantamme. Kiitos. Herra Katsin. mislim da je potrebno Pinuar Lakiju. Kiitoksia. Minun on sanottava, että on todellakin syyttä sydämellisesti piinoa lakkia hänen päätöksestään ryhtyä tämän tyyppistä esitystä valmistelemaan. Hän on myös sitoutunut sen voimakkaasti. Hänen, hänen lähestymistapansa on epätavallinen, ehkä epäperinteinen. Kuitenkin tähän asti on odotettu hyvin perinteistä tapaa Afganistanin kohdalla ei ole ollut uusia ajatuksia esittää, ja se on vaikuttanut toimintamme tehokkuuteen. Hänen lähestymistapansa kokonaisvaltainenkin, se on pystynyt syventämään keskustelua ei pelkästään ajatellen tilannetta, vaan myös ajatellen syitä ja mahdollisuutta päästä tästä umpikujasta. Totta kai minä tuen ajatusta, jonka Taaler esitti, että tämä olisi myös hyvä tilaisuus tehdä yhteistyötä Duuman ja kongressin kanssa. En kuitenkaan tiedä yhtäkään maata, maata vielä, jossa on sotilashenkilöitä Afganista ja yleinen mielipide ei olisi huolestunut tilanteesta, kun ei ole valoa näkyvissä tunnelin päässä. Koordinaattorin ehkä olisi hyvä miettiä tätä ajatusta niin, että Euroopan parlamentti voisi isännöidä tällaista keskustelua Afganistanista. Kutsuisimme edustajia kaikista kaikista parlamenteista myös tilaisuuteen, koska huolta on paljon sielläkin suunnalla ja tarvitaan konkreettisia ajatuksia. Se, mikä myös vaikuttaa välttämätöntä muistaa, että ei kovin kauan sitten meillä oli kuulemistilaisuus ja edustajamme kävivät myös Afganistanissa, kun ajatellaan vaikeuksia ja tilanteen monimutkaisuutta Afganistanin, on hyvä, että Euroopan unionin edustaja Afganistanissa olisi säännöllisesti siellä, ehkä myös meidän valiokuntamme puolesta. Euroopan parlamenttikin pystyisi näin takaamaan monialaisen lähestymistavan. Ei voida puhua pelkästään tästä AFETissa tai pelkästään turvallisuuden alivaliokunnassa. Me Tarvitsemme vielä laajempaa keskustelua Libe-valiokunnassa, mutta myös DEVE-valiokunnassa. Meidän tarvitsemme parlamentissa lisää yhteensovittamista meidän aloitteittemme kesken, jotta ne olisivat tehokkaampia. Lopuksi vielä totesin, että on hyvä kantaa huolta tästä parlamentissa, mutta myös Afganistan kohdalla me tarvitsemme julkista keskustelua neuvoston komission parlamentin kesken me tarvitsemme tällaisen kolmikantaisen lähestymistavan tehokkuuden hyväkseen. Tässä keskustelussa olemme kuitenkin päässeet pitkälle ja parlamentti on osoittanut suurta kykyä myös siinä, että voidaan löytää ratkaisukeinoja ja toimivat tehokkaammin Afganistan haasteessa. Tämä koskee myös ratkaisujen etsimistä kun nyt meidän täytyy skeptisimistä päästä optimismiin. Totta kai johdonmukaisuuden puutetta on pidetty Framilla varsinkin paikan päällä, mutta varmasti täällä on hyvä sitä puhua. Nyt pyytäisin, että komissiosta joko herra David Chier tai Paul Chen puhuisivat. Jompikumpi teistä ehkä haluaa puhua, niin olkaapa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman. Thank you. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos, että saimme puheenvuoron. Tämä mietintö on hyvin mielenkiintoinen ja haastava, jolloin me pyrkineet antamaan siihen oman panoksemme antamalla esittelijälle mahdollisimman paljon tietoa. Mutta tietysti on mentävä tässä nyt vähän pinnan alle ja erityisesti on ymmärrettävä, että EU ei voi yksin määrätä sitä, mitä Afganistanissa jatkossa tapahtuu. Ihan lyhyesti esittäisin muutaman kommentin. Mitä tulee sitten eh, tähän uuteen strategiaan? Ajatuksen siitä tietysti on olemassa strategia, jolle Afganistan hallitus antaa tukensa ja myös koko kansainvälinen yhteisö. Kyseessä on Afganistanin kansallinen kehitysstrategia 2008-2013. Se tulee myös olemaan Afganistanin kannan taustalla Kabulin konferenssissa. EUlla myös omaa toimintasuunnitelmassa josta päätettiin viime lokakuussa, kuten sanottiin, ja sen tarkoituksena on ratkaista yksi niistä ongelmista, joka täällä mietinnössä mainitaan, eli että ei olla tarpeeksi johdonmukaisia tällä alalla. Onneksi on edistytty ja siitä seurauksena tämä sininen kirjainen, joka on toimitettu myös esittelijälle. Se on myös kaikkien teidän saatavillanne täällä valiokunnassa ja siinä nyt ensimmäistä kertaa kerrotaan, mihin rahat menevät, kun siviiliväestöä autetaan. Ja sitten toiseksi on vaikutuskysymys. On toden totta vaikea sanoa, että olemme edenneet X-stä Y-hyn, kun kyseessä on Afganistanin kaltainen paikka, sillä maassa on suuria alueita, jonne ei pääse, tai jotka ovat sissien käsissä, kapinallisten käsissä, ja maassa on hyvin vaikea matkustaa erinäistä syistä. Ja sitten me, koko EU, meillä ei ole tarpeeksi ihmisiä kentällä kaiken tämän valvontatyön tekemiseen. Ja sitten kolmanneksi on tosiseikka, että kun turvallisuutta ei ole vahvistettu, otettu, niin ei ole mitään syytä, että siihen, että eri maat pyrkisivät eroon näistä hyvistä huumausainekauppaverkoista. Ja sitten neljänneksi meidän pitää pyrkiä toimimaan koko maassa, jos haluamme valvoa tilannetta. Tarvitsemme myös naapurimaiden tukea, jotta voidaan saada aikaiseksi kauppaa ja kautta kulkua, ja tätä tukea ei aina ole ollut tarjolla. Olemme sitä mieltä, että avustusten antaminen hallitusten kanavien kautta tai YK ja Maailman pankin pystyvänomien laitosten kautta voisivat helpottaa valvontatyötä. 50 prosenttia jo meidän varoistamme kulkee näitä kanavia pitkin tätä voidaan vielä parantaa. Voin antaa teille jonkun verran lukuja liittyen perusterveydenhuoltoon tai tyttöjen ja poikien koulunkäyntiin tai lasten kuolevuuteen. Kaikki nämä luvut näyttävät hyviltä. En nyt voi sanoa, että olen täysin vakuuttunut siitä, että kaikki nämä luvut ovat oikeita, mutta on kuitenkin selvää, että kun olemme olleet yhteydessä eri kansalaisjärjestöihin, jotka toimivat Afganistanissa, että, kansan, että perusterveydenhuolto on hyvin paljon parempaa kuin silloin, kun Taliban oli vallassa, sillä silloin sitä ei ollut tarjolla ollenkaan. Nyt uskoksemme voimme kattaa noin 80 prosenttia kansasta. Tämä on e, kanta ja Yhdysvaltain ja Maailmanpankin kanta. Tässä tehdään näiden kanssa yhteistyötä ja kuutisen miljoonaa tyttöä ja poikaa käy koulua. Tämä oli vain murto-osa Talebanin aikoina. Ja sitten huumausaineista. Totta, tämä on yksi suurimpia ongelmia, mutta ei saa unohtaa että tällä hetkellä me uskomme ja myös UNODC uskoo, että tämä ongelma keskittyy tällä hetkellä ainoastaan viiteen maakuntaan. Tietysti tilanne voi jatkossa muuttua, jos turvallisuusolosuhteet muuttuvat. Mutta Pitää kuitenkin pitää mielessä, että Helman maakunta on ollut koko kaupan keskus ja siellä juuri taistellaan tällä hetkellä. Ja sitten pahoin pelkään, että Venäjä tässä on kovasti pitänyt melua huumeista, mutta ei ole paljon kuitenkaan auttanut eh, maan sisällä ja ongelmahan on nimenomaan siellä, sillä tämän asian valvomiseksi tarvitsimme talouskasvua ei välttämättä ainoastaan maatalouden alueella tai sitä lähellä olevilla alueilla, vaan myös muilla aloilla. Ja tämä tällainen talouskasvu antaisi vaihtoehtoja niille, jotka nyt unikkoa viljelevät. No sitä varten tarvitaan turvallisuutta. Ja sitten lisäisin vielä, että ainoastaan tällaisen kasvun avulla voidaan saada käsiksi tuloja Afganistanin valtiolle, joka jatkossakin on täysin riippuvainen kansainvälistä tuesta. Eli turvallisuuden puute ja hallinnon puute vie korruption suuntaan, eikä päinvastoin. Täällä mietinnössä paneudutaan samanlaisiin ongelmiin kuin mitä liittolaisten edessä on ollut. On totta, että rauhaan on päästävä erityisesti kun halutaan päästä köyhyydestä eroon, mutta me myös sanomme, että tarvitsemme rauhan tietyillä ehdoilla, ei rauhaa minkä hintaan hyvänsä. Mutta miten näitä asioita voidaan edistää ilman, että taistelutantereilla voitetaan. Ja sen takia liittolaiset pyrkivät tähän kahden rinnakkaisen tien edistymistapaan. Toisaalta oltiin yhteydessä Karsaihin ja toisaalta painostettiin Talibanin hallitsemia alueita. Voidaanko edistyä tavoitteiden suuntaan ilman sotilasvoimia? No tähän en ole vielä saanut vastausta. Tiedämme, että Euroopan unioni on jatkossa sellaisessa tilanteessa, että useampi jäsenvaltio on poistumassa kahden kolmen vuoden kuluessa ja äskettäin Ison-Britannian pääministeri asetti viiden vuoden takarajan läsnäololle, iso britannian läsnäololle Afganistanissa. Eli tässä on viiden vuoden puitteet. Tämä on ihan eri asia kuin ne puitteet, jotka tarvittaisiin. Kehitysasian asiantuntijat tietävät, että kehitystä voidaan saada aikaiseksi Afganistanin kaltaisessa tilanteessa hyvin erilaisen ajan kuluessa. Eli siis tehokas hallinto on tässä ratkaisu, mutta siihen menee paljon enemmän kuin tähän sotilasaikatauluun puhumattakaan sitten heinäkuusta 2011. Sitten lopuksi puheenjohtaja erään erehdyksen tai väärän mielikuvan haluaisin nyt korjata, että me olisimme mukaan keskeyttäneet avun maksun. Tätä emme ole tehneet. Tämä väärinymmärrys johtuu siitä, että meidän Afganistanin valtuuskuntamme johtajan sanat ymmärrettiin lehdistössä väärin. Hän sanoi, että olemme päättäneet odottaa ennen kuin saamme aikaiseksi seuraavan osan kolmevuotista kehityssuunnitelmaamme odotamme ensin Kabulin konferenssin tuloksia, eli missään ei sanottu, että avustuksia olisi keskeytetty. Meidän valtuuskunnan puheenjohtaja Satskas tekee yhteistyötä myös Naton edustajien kanssa, Sidwellin kanssa ja YK eh, johtajan kanssa, Damisturan kanssa. Ja pyritään saamaan aikaiseksi sellaista yhteen toimivuutta, mitä aikaisemmin ollut sotilaspuolen ja kehityspuolen välillä, erityisesti mitä tulee eh, siihen, mikä monille jäsenvaltioille on ollut hyvin tärkeää, joka on tapahtunut VRTiden e kautta. Kiitos, että teitte myös selväksi sen, että kaikki tiedot eivät aina pidä paikkansa. Tämähän olisi ollut valtava poliittinen päätös, jos näin olisi käynyt. Kukaan ei voinut ajatella, että noin vain byrokraattisesti se olisi tehty. Hyvä, että korjasitte tämän, herra Arlakki. Vedätte langat yhteen. Kiitos, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kollegojani keskustelujen syvyydestä. Tämä on aika epätavallista joskus tällaisissa aiheissa. Olen iloinen, että Olemme nyt päässeet käsiksi myös hankalin kysymyksiin Afganistanissa. Parlamentti on kuitenkin unionissa se poliittinen elin. Parlamentti ja neuvosto ovat poliittisia elimiä. Meidän tehtävämme on puhua politiikasta pitkällä aikavälillä ja olla välttämättä vaikeita aiheita. Eli lyhyesti vastaan huomioihin ja kysymyksiin. Keskityn kriittisimpiin. Herra puheenjohtaja, teidän huomionne siitä, että hallituksen kanssa on monissa maissa saatu hävitettyä unikkoviljelmiä, vaikka siellä nyt on heikko hallitus. Opiumin ja unikon viljelyä on hävitetty monissa maissa, varsinkin alueilla, jotka eivät ole hallituksen vallassa. Kehitystura siis keskittyy alueihin, joihin on vaikea päästä. Usein siellä on kapinallisia, jotka rahoittavat itseään opion kaupalla. Se on ollut jo vuosisadan verran tällaista mutta kansainvälisen yhteisön avulla hallitukset ovat onnistuneet. Pääsemme käsiksi näihin alueisiin ja lopettamaan viljelyn. Pakistan on hyvä esimerkki viimeisimpiä. Kansainvälinen yhteisö YK käytti 20 vuotta Pakistanin hallituksen kanssa ja opium viljelyn hävittämiseksi Afganistin raja-alueilla. Minä tulin aivan viime vaiheessa tähän prosessiin. Sinne annettiin Pakistanin 6 miljoonaa dollaria. Siellä se on onnistunut. Pakistan on tavallaan oli Afganistanin edeltäjä opiumin tarjonnassa. Tämä onnistui 20 vuodessa, koska voimavarat olivat pienet. Asia pidetty tärkeänä. Minä muistan, kaksi vuotta sitten tein kehityssuunnitelman, opiumisuunnitelman hävitämiseksi Afganistanissa. Se maksoi vain vuosittain 25 miljoonaa dollaria. 25 miljoonaa dollaria. Raha ei löytynyt kuitenkaan kansallisesta yhteisöstä, että olisi voitu päästä alkuun. Nyt kun meillä on niin valtavasti voimavaroja Afganistanissa, niin ei ole kyse enää voimavaroista. Meillä on kyllä voimavaroja ja saataisiin aikaan suuria muutoksia, varsinkin Afganistanista, jopa vähemmässä kuin viidessä vuodessa, jos vain suunnitelma käynnistetään viisi vuotta siitä syystä, että siinä viisi prosenttia joka vuosi leikattaisiin oppimutuotantoa, ja sen arvoa. No, tänä päivänä se on noin puoli miljoonaa dollaria. Viidessä vuodessa meillä olisi 500 miljoonaa dollaria, jotka voitaisiin poistaa tästä käytöstä. Afganistanissa kaikki ovat sitä mieltä, että se onnistuu. Ministerit kanssa on puhunut, Kukaan ei ole väittänyt, että se olisi mahdollista. Kansalliset järjestötkin sanovat samaa. Se, että meillä on vain viisi maakuntaa Afganistanissa, jossa viljellään unikkoa, on myönteinen lähtökohta. Voimme keskittyä toiminnassamme noihin alueisiin. On tärkeää muistaa, että opiumiviljely edustaa vain viljelymaassa 2 prosenttia – ei pidä kuvitella, että siellä on unikkoa pilvin pimeen joka puolella. Osuus on kovin pieni. Kansallisen yhteisön kohdennettu investointi voisi johtaa menestykseen. 2001 jälkeen niin sitä ei ole ehkä ajateltu. Ja, ja mielestäni, kuten sanoin mietinnössä, että se on skandaalia, että amerikkalaiset käyttävät nolla tuloksi miljardisummin, niin on syytä ottaa huomioon nämä luvut tässä tilanteessa, ettei toisteta muiden virheitä. Minä uskon, että Euroopalla on suurin vastuu. Sen ei pitäisi pelätä tarttua johtajaa, johtajuuteen. Amerikassa tekevät virheitä. Meidän pitäisi vain seurata heitä ja heidän tekemiä virheitä. Me olemme kumppaneita ja, ja ystäviä. Meidän täytyy auttaa, tukea toisiamme, kertoa heille, mikä meni pieleen ja mitä pitäisi ei enää toistaa Afganistanissa. Nicole Kill Nielsen korosti naisten asiaa. Pyysin häneltä esityksiä naisten asiassa se, mitä mietinnössä on naisten asiasta, oikeastaan tulee häneltä. Se oli hyödyllistä. Minä uskon, että naisten asia, ihmisoikeudet täytyy ottaa keskiöön. Sitä ei pidä pitää yksinkertaisena asiana. Olen puhunut Talebanin kanssa vuosien ajan ja muidenkin kanssa Afganistanissa. Kun neuvotteluja käydään, ja on selvät ehdot ja kuvat keskustelut, niin kyllä jotain voidaan saavuttaa. Ei se utopiaa tai mahdotonta ole. Afganistanissa on kyse omituisesta maasta mielestäni. Demokratia ja ihmisoikeudet voivat toteutua rauhanprosessissa, kunhan koordinaatio sujuu. Talebanit kyllä tietävät varsin hyvin sen, että eivät he koskaan voita Afganistanin sotaa. He tietävät sen varsin hyvin. Viime vierailullani puhuin tästä joidenkin kanssa, jotka ovat lähellä heitä. Eivät he usko koskaan voittavansa sotaan. Kansainvälisen yhteisön päättäväisyyskin, kuten sanoin alussa, on sitä luokkaa, että voimme olla siellä vaikka kuinka kauan, kuten Bosniassa, monissa muissakin maissa. On täysin epärealistista ajatella heidän puolella, että he olisivat niskan päällä. Emme kuitenkaan mekään saa uskoa, että me onnistumme voittamaan sotaa Afganistanissa. Olen ollut siellä, puhunut sotilaiden kanssa kansallisissa edustustoissa, ISAFissa ja kaikki ovat valmistautumassa rauhaan, siirtymään eivät hekään usko, että voivat voittaa sotilaallisesti. Jos eivät he usko, niin ei ole mitään syytä, että meidänkään pitäisi sitten uskoa. Herra Predan huomiot. En tiedä, miksi tämä, miksi EU hävisi ostikosta jossain vaiheessa. Alku, alun perin se oli niin. Nyt se on vain uusi. Afganistan strategiaa. Siis minulla ei ole mitään ongelmaa, että pyydän, että valiokunta lisää sinne sen EU, koska niin minäkin tein. Halusin selvittää EUn etunäkökohdat ja sitten kehitellä uusia ajatuksia siitä, mitä tehdään. Se on helposti korjattu se. Carl Bildt-lainaus. Kuulin sen itse tämän nauhoituksen hänen puheestaan täällä. Toistin sen sanaa mukaisesti, kuten hän totesi Afetin kokouksessa. En usko, että Talebanin kanssa oli liian runsaskätinen siinä kohdin, kun puhun Unikovillemien hävittämisestä, niin minä totean, että YK on velvoittanut Talebanit hävittämään – itse olin mukana operaatiossa henkilökohtaisesti, siksi voi kertoa, että meille, meiltä meni viisi vuotta Talevanien eristämiseksi poliittisesti heidän ystäviensä kanssa, nimittäin pakistanilaisten kanssa ja Turkmenistanin kanssakin, siis poliittisesti, kun he tajusivat, että ovat täysin eristyksissä oman väkensäkin parissa, niin he joutuivat kaksi kertaa YK pakotteiden kohteeksikin toisella kierroksella he päättivät sitten, että noudattavat viljelykieltoa, jonka YK heille pakotti 2001, kun amerikkalaiset Kabulin menivät. Ei Afganistassa ollut enää opiumviljelyä. YK on toiminnan ansiosta ja Talibanin kohdistuneen poliittisen toiminnan. Siis Miksipä ei sama tyyppinen toiminta, kun voimavaroja on valtavasti ja poliittinen paine suurempaa, miksei se nyt sitten onnistuisi samanlaisen tuloksin. Joka tapauksessa vastapuoli on nyt helpommin käsiteltävissä kuin talevanit. Ette tykkää Bush-maininnasta, no niistä voidaan keskustella ja käydä neuvottelu, jos ette tykkää, niin minä voin hyvin muuttaa sen kohdan, se ei ole mitenkään tärkeää. Luvut sodan kustannuksista verrattuna köyhyyden poistamiseen viisi sotapäivään. Ehkä se on aliarvioitukin, koska viimeaikaisimmat luvut kongressista ajatellaan sodan kustannuksista, niin jos uudelleen se kirjoittaisiin, se olisi vähemmän kuin viisi päivää sotaa Afganistanissa, että voidaan viljelyt hävittää. Juuri eilen kongressissa oli, Amerikan kongressissa oli tilaisuus, missä Pentagon totesi, että yksi gallona polttoainetta maksaa 400 dollaria. Yksi litra polttoainetta, että voidaan sinne toimintaa. Sellainen on hinta. Jos tämä kerrotaan vielä logistiikalla, sodankäynnillä, niin se on, se on 30 kertaa suurempi kuin Afganistanin PKT. Luvut on huomioitava myös. Muutoin emme saa käsitystä mittakaavasta ajatella, miten päästään maasta pois. Minä keskityn tähän. Jos haluatte tehdä muita huomioita, niin olen valmis ottamaan niitä vastaan ja muuttamaan, mikä vain on tarpeen. Että mennään siihen suuntaan, mihin te esitätte. herran Noiserin esitys SD-ryhmässä puolesta, että tehdään ero sotilaallisen ja siviiliavun välillä. Olen kovasti samaa mieltä. Selvä ero on tehtävä, vaikkakin on sanottava, että olen kyllä täysin samaa mieltä kanssanne, mutta on sanottava, että miten Italian sotilaat antavat apua Heratissa, niin en tunne myötätuntoa sinällään sitä kohtaan, että sotilaspuoli on mukana kehitysavussa ja niin edelleen. Mutta on kyllä sanottava, että se on parhaimpia esimerkkejä, mitä olen nähnyt Afganistanissa. Ainoa tapaus, jossa näin, että oli hanka, hanke, joka oli toteutettu kunnolla, ilman tuhlausta, ilman korruptiota, niin että tarkat luvut täsmäsivät ja afgaanitkin mukana. En halua tätä laajentaa sinällään. Haluaisin, että brt raha menisi siviili kautta eikä sotilaskautta. Mutta on kyllä sanottava, että on joitakin perusteita tukea tämän tyyppistäkin sotilasläsnäoloa ainakin, kun apua tarjotaan. Mutta kuitenkin sitä on vähennettävä. Olen myös samaa mieltä ajatuksenne kanssa siitä, että joku muukin esitti tätä, että Pakistan on mukana Venäjä, Iran, Intia ja Kiina. Minä uskon, että tämä on toinen vaihtoehto ratkaista Afganistan kriisi. Minä uskon, että EU ja USA ovat tärkeässä asemassa siellä. Heillä on hyviä suuria ajatuksia. Mutta jos aluetta ei saada mukaan, niin emme saakaan hyviä tuloksia. Naapurivaltiot on saatava mukaan. Ne eivät saa kuitenkaan puuttua prosessiin, ne ei pidä toistaa sitä, mitä tapahtui 90-luvulla. Afganistanista tuli taistelu Tanner eri ryhmittymille ja armeille, joita rahoittivat alueen maat. Iranin, Iran omalla puolellaan, pohjoinen liittoutuma, venäläiset, amerikkalaiset, intialaiset, omassa pelissään, talebanit, pakistanilaiset. Meidän pitäisi välttää Siksi en ottanut tätä aihettakaan mukaan mietintöön. Se on kovin mutkikasta. Voi olla vain mielipiteitä jakavaa. Niitä pitää olla mukana, mutta ei niiden pidä sekaantua. Korostan tätä kovasti. Ei meidän pitää ruveta sanelemaan Afganelle politiikkaamme. Mutta naapurivaltiot eivät saa toistaa 90-luvun tilannetta, joka oli huono. Herra Meijer, ollaan kovasti samaa mieltä käsityksen kanssa alueesta. Kun ajatellaan Amerikan päämiehen viimeaikaisia laus- lausuntoja, niin ne eivät ole kovin hyödyllisiä kun vielä joku uskoo, että sotilaisesti voidaan ongelma ratkaista Afganistanissa, no nyt sitten ei nyt ihan ruveta korostamaan sotilastrategiaa tai että kapinalliset hoidetaan pois. Sitä on usein käytetty strategiassa, että heidät hävitetään on ollut jo 300 tapausta näistä teloittamisista. Miehitysvallat ovat usein tätä käyttäneet. 93 prosenttia meni pieleen, 7 prosenttia onnistui. No hyvin nopeasti loppuun. Göresin kanssa olen myös samaa mieltä, että meidän täytyy tehdä ero erityyppisen korruption välillä. Tällainen petokorruptio on huonosta. Jos jotain apua sinne annetaan, vaikka rahaa panna vielä lisää peliin, niin se edellyttää valvontaa vahvemmin. Herra Mauron kommentti kansainvälisestä avusta olen samaa mieltä kovastikin. Meidän täytyy löytää erilaisia kanavia ja eri tapoja antaa apua, mutta summien on oltava suuremmat kuin se, mitä annetaan hallitukselle. Aikaisemmin oli 50 prosenttia, nyt hallitus halusi 80 prosenttia, olen samaa mieltä että rahaa pitäisi enemmän kanavoida hallituksen kautta. Nimittäin jos me haluamme hallituksen legitimiteettiä vahvistaa, niin meidän täytyy vahvistaa myös tätä ainoaa oikeudellista subjektia, jolla on joku oikeutus Afganistanissa. Tämä liittyy myös turvallisuuteen. En halua missään, muu, en halua millään tavalla yksityisiä milisiä vahvistaa siellä valtion täytyy vähentää väkivaltaa ja päästä eroon tästä feodaalijärjestelmästä ja sodan perinteistä. En nyt voi kaikki yksityiskohtiin mennä, mutta olen kovasti samaa mieltä. Kongressin ja Duuman kanssa tehdystä yhteistyöstä olen ollut jo yhteydessä muutamaan amerikkalaiseen kongressin jäseneen. He ovat olleet aktiivisia tässä samassa aiheessa. Muutama päivä sitten julkaistiin tärkeä raportti tämä Warlord Inc. kongressissa. Se on sen alivaliokunnan laatima ja se auttaa ymmärtämään kansainvälisen avun ongelmia ja miten sitä pitäisi muuttaa. Lopuksi loppukommentti vielä herra Tiirille En ole samaa mieltä siitä, että EU ei yksin pystyisi päättämään Afganistanin tulevaisuutta. Ei tietenkään yksin pysty kaikkeen, mutta kuitenkin kansainvälinen yhteisö on pahasti epäonnistunut ja USA on epäonnistunut. EU on vastuussa siitä, että se sanoo mielipiteensä ja on johtoasemassa uusiin ajatuksiin, uusiin strategioihin, ystävällismielisesti, koska amerikkalaiset ovat ystäviämme. Mutta kuten jo totesin, meillä on suurempi vastuu Afganistanissa, meillä on joukkoja, yleinen mielipite on aktiivinen tässä. Ei pitäisi vain seurata amerikkalaisia toista heidän virheitään. Moni amerikkalainenkin pyytää tätä meiltä. Moni amerikkalainenkin haluaa, että me auttaisimme heitä muuttamaan heidän politiikkaansa. Myös omapan pyrkimyksiä muuttamaan suuntaa Bushin jäljeltä. EUlla on suuri vastuu ja rooli. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Lopuksi kerron, että määräaikatarkoituksen jättämiselle on 7. syyskuuta puolelta päivin kello 12. Kiitoksia kovasti. Sitten seuraavaan aiheeseen nopeasti pyyrä, että herra Panzeri puhuu. It's the report on the joint... Mittain ulkoasian kehitysyhteistyö- ja budjettivaliokunnan yhteisen valtuuskunnan selonteko matkasta lähitään 24. ja 28. toukokuuta 2010. Grazie, Presidente. Kiitos, puheenjohtaja. Tämä esityslista kohta liittyy siis valtuuskunnan matkan vierailuun Kaasan ja Jerusalemin kolme valiokunta, ulkoasia, kehitysyhteistyö ja budjetti. Vierailu liittyy siihen polemiikkiin, jota on käyty ja se on antanut mahdollisuuden käydä sekä israelaisten että palestinalaisten puheilla. Tämän vielä on ansiosta. Me ymmärrämme hiukkasen tilannetta paikan päällä tuolla alueella. Kuten oikeastaan tiedämme kaikki, siellä oli kolme tavoitetta. Selvittää huoneisen avun tila, selvittää miten voimavaroja käytetään, niitä voimavaroja, joita Euroopan unioni antaa siellä ja selvittää myös poliittista rauhanprosessia. Meillä oli tärkeitä tapaamisia sekä Jerusalemissa että Ramallahissa, Ebronissa ja Nablusissa. Sen lisäksi kävimme Kaasansa tämäkin ansiosta se onnistui egyptiläisten islaisten tuella. Sanoisin, että tapaamiset olivat tärkeitä ja sen myötä me pystyimme saavuttamaan vierailun tavoitteet. Tiedämme suurin piirtein, miten Euroopan voimavaroja käytetään, kun ajatellaan tätä valtavaa ongelmaa Kaasassa, kun siellä nyt ei vielä ole mahdollisuuksia olla läsnä arjessa. Tämä koskee sekä humanitaarista apua että muuta. Ja länsirannalla on edelleen ongelmia ja kuten tiedään, varsinkin Kaasassa on suurempia ongelmia. Myös poliittisessa rauhanprosessissa me huomasimme paikan päällä kaikki ne vaikeudet, jotka liittyvät suoriin neuvotteluihin, niiden tilaan, mutta myös ongelmiin, jotka liittyvät suhteisiin palestinaisviranomaisen ja israelisten kesken. Totta kai olemme iloisia siitä, että tilanne selviisi. Valkoisessa talossahan hiljattain oli tapaaminen Obaman ja Netanyahukin kesken. Meidän tapaamisissamme israelisten kanssa Knessetissä, että eri viranomaisten pakeilla – niin otimme tärkeän teeman esille, joka edelleen on kovasti tapetilla lähes pakkoon mieltenomaisesti Israelissa, nimittäin heidän turvallisuutensa. Israelin turvallisuus on keskeisessä asemassa keskustelussa aina. Ja varmastikin se on teema, jota Euroopassakin pitäisi ehkä miettiä, että ymmärrettäisiin, ei ole tietoisuutta olemassa siitä, että turvallisuusteema on niin tärkeä myös tässä rauhan prosessissa, muuten siinä ei päästä eteenpäin, jos ei sitten tässä kiinnitetä huomiota varsinkin joihinkin teemoihin, joita me olemme tähdentäneet, jotka ovat tärkeitäkin, nimittäin asutuspolitiikka, varsinkin sen jatkuminen Jerusalemissa, itäpuolella siellä, ja Kaasan ongelma, ja teema, jonka me otimme myös esille Knessetin hyväksymästä lainsäädännöstä, se tällaisella käsittelemiseen riittyy kansalaisjärjestön rooliin. Me pyrimme tavallaan selittämään syitä, meidän syitämme siihen, että haluaisimme saada rauhanprosessin menemään eteenpäin. Se on kuitenkin tärkeää myös Israelin turvallisuuden kannalta. Siis tässä tarvitaan enempää, enemmän tietoisuutta. Ja se vahvistui vierailun aikana. Ehkä olisi hyvä korostaa Euroopan roolia ja osaa, vaikkakaan meillä mitään poliittista roolia ole rauhanprosessissa, mutta siksi on hyvin vaikea ymmärtää, varsinkin jos ajatellaan siinä valossa, että me olemme rahoituksen osalta mukana, humanitaarisestikin Euroopan puolelta olemme mukana, niin siksi minun mielestäni Euroopan unionin ei pitäisi pelätä asetta tiettyjä ehtoja myös alueen maille, mutta myös suhteessamme kvartettina, mikä rooli meillä siinä on, varsinkin joissakin aiheissa, jotka liittyvät tämän asutustoiminnan lopettamiseen Itä-Jerusalemissa – saaron lopettamiseen tai ylipäätään ajatellaan koko aluetta, koska me olemme osallistumassa rauhanprosessiin. Ennen kaikkea meidän täytyy miettiä uudelleen Euroopan unionin osallistumista kvartettiin. Meidän pitäisi suosia suoria neuvotteluja, eikä enää näitä välillisiä neuvotteluja käyttäisi. Siksi tästä näkökulmasta on syntynyt yhä selvemmin tarve Euroopan unionin voimakkaammalle roolille. Täytyy sitten miettiä, minkälaisia seurauksia täällä on, myös niillä sanoilla, mitä aina sanomme. Yksi esimerkki, tämä on henkilökohtainen mielipiteeni, mutta emme me voi pelkästään vain viitata johonkin tilanteeseen demokratian nimissä, kuten on Palestiinassa tehty esimerkiksi äänestystuloksen myötä. Ja se on oikeastaan vahvistanut Hamasia viime kädessä vaaleissa. Mm, siellä on sulle pidätetty monia edustajia ja me olemme vain vaienneet. Me olemme aika kaukana sanoista siitä, että pitäisi päästä ratkaisuun. Kuitenkaan me ollaan kovinkaan voimakkaasti läsnä, eikä tässä ole tavallaan tätä demokraattista prosessiakaan pystytty tukemaan ja luomaan hyviä olosuhteita. Mutta olen kuitenkin sitä mieltä, että vierailu oli erittäin hyödyllinen. Nyt sitten täytyy miettiä, miten me muutamme omaa politiikkaamme, omaa osallistumistamme. Se olisi kovin hyödyllistä, ettei tästä unohtuisi nämä asiat, jotka vierailuaikana tulivat esille, mitä suhteita sen aikana luotiin. Ehkä olisi hyödyllistä, että vielä voimakkaampi rooli olisi työryhmällä, jonka me olemme perustaneet parlamentissa käsittelemään Lähi-Itää puheenjohtajana, Pötterinko siinä puheenjohtajana. Mielestäni se olisi tehokas väline saavuttaa tietyt tavoitteet Euroopan parlamentissa. Kiitos näistä No. Kiitoksia kovasti. Herra Pöttering. Äh, niin, kiitoksia puheenjohtaja. Minä osallistuin tälle valtuuskuntamatkalle työryhmän puheenjohtajana, kuten herra Pantsieri sanoi, ja haluaisin kiittää kollega Pantsieriä siitä, että hän oli valtuuskuntamme puheenjohtaja. Uskon, että kun tehdään tällainen matka lähi ja ympäröivälle alueelle, on aina pidettävä mielessä, mitä oikein halutaan saavuttaa. Ja me haluamme saavuttaa kahden valtion ratkaisun, Israel turvallisissa rajoissaan ja Palestiina turvallisissa rajoissaan. Ennen kaikkea on lähdettävä siitä, ja tämä kuulostaa nyt ehkä vähän moraaliselta tai kovin korkeaa tahoiselta, mutta ongelman ytimenä on se, että israelilaisin arvo on sama kuin palestiinalaisen arvo, tai toisin sanottuna palestiinalaisen arvo on sama kuin israelilaisen arvo, ja kaikkia on kohdeltava yhtäläisesti. Ja kun nämä, tämä kahden valtion ratkaisu on kerran se, mitä me haluamme, niin on sellainen vaikutelma, että tällä hetkellä on olemassa molemmin puolin tahoja, jotka eivät sitä toivo. Israelissa on jälleen tuhottu palestiinalaisten talo Itä-Jerusalemissa. Jos tällainen jatkuu, ja jos Itä-Jerusalemiin rakennetaan asutuksia israelilaisille niin, että palestiinalaisia ajetaan pois, vaiheuttaa se kahden valtion ratkaisua. Samoin Hamas, jos se ampuu raketteja Gazan alueelta Israelin. Eli molemmin puolin on olemassa ihmisiä, jotka haluavat estää kahden valtion ratkaisun ja rauhan. Ja jos meille sanotaan, ja kyllä tämä minusta oli aika äm, mielenkiintoista, että jos kritisoi Israelia, sanotaan, että kuuluu Israelin vastaiseen lobbiin. Jos minä kritisoin Hamasia, niin enhän minä kuulu Palestinan vastaiseen lobbiin, vaan me pyrimme objektiivisuuteen. Enkä minä halua tulla haukutuksi siitä, että me esitämme kritiikkiä joko Hamasia kohtaan tai Israelin hallituksen konkreettista politiikkaa kohtaan. No mitä taas Gazaan tulee? Näiden muutaman viikon takaisten surullisten tapahtumien vuoksi on osoittautunut, että maailman tietoisuudessa on jälleen tämän ongelman suuruusluokka. Ja nyt ollaan päästy siihen, että Gazan aluetta on avattu hiukan. Mutta osa meidän valtuuskunnastamme, kuten kollega Pantsieri totesi, joutui matkustamaan Egyptin kautta kollega Kreisel Dörfler, olitteko mukana? Ette. Joka tapauksessa oli kollegoja, jotka joutuivat matkustamaan Tel Avivista Kairon. Veronique de Kaiser oli mm, ilmeisesti paikalla, näin tässä elein ilmaistaan. Kollegat joutuivat siirtymään Tel Avivista Kairon ja Kairosta bussilla Gaasan alueelle. Ja eilen kuulimme pääministeri Fajadilta, mitä tarkoittaa, jos tämä Gazan eristys säilyy. Lapset eivät pääse kouluun, rakennuksia ei päästä rakentamaan uudelleen, korjaamaan ja koko maa ajetaan eristyksiin. Viime kädessä koko tämä saarto auttaa vain Hamasia. Se on ymmärrettävä. Jos ylläpitää tällaista saartoa, auttaa viime kädessä Hamasia, eikä se kai voi olla meidän tavoitteenamme. Siksi meidän tehtävämme Euroopan unionina on yhdessä Yhdysvaltojen ja yhdessä kvartetin kanssa, kuten kollega Pantsieri totesi, tehdä kaikkemme, jotta tämä asutuspolitiikka loppuu. Ja jos Gazan saarto saadaan purettua, mutta silloin on varmistettu, varmistettava se, ettei Gazan alueelle viedä aseita, joiden avulla jälleen pommitettaisiin Israelin aluetta. Nämä kaksi kuuluvat yhteen ja meidän kritiikkimme kohdistuu nimenomaan näihin tilanteen kärjistäjiin molemmilla puolilla. Ja vielä loppuhuomautukseni. Jos presidentti Obama todella ylläpitää tehtävänään rauhan saamista Lähi-Itään, on meidän tehtävä kaikkemme sen tukemiseksi. Ja minun vakaumukseni on, että ilman kansainvälisen yhteisön turvallisuusvoimia, olipa kyseessä YK tai EU, jätetään se auki, mutta ilman turvavoimia Lähi-Idässä, joihin meidänkin mielestäni pitäisi osallistua, ei rauha lähi ole mahdollista ja siksi meidän pitäisi olla valmiita olemaan mukana. Ja vielä loppuhuomiona. Minun mielestäni Lähi-idässä on kyse paljon enemmästäkin kuin vain rauhasta Israelin ja Palestiinan välillä, olkoonkin, että se on äärimmäisen tärkeä, Ellei siellä saada aikaan rauhaa, on sillä vaikutuksia meidän suhteillemme koko islamilaiseen ja arabimaailman ja myös Välimeren unionin. Koko Välimeren unioni voidaan unohtaa, ellei saada aikaan edistystä Israelin ja Palestiinan välisissä suhteissa. Ja siksi Israelin ja Palestiinan välillä ja näiden kahden valtion suhteissa on kyse paljon enemmästä kuin vain noista kahdesta valtiosta. Siksi minä suositan, että Euroopan parlamentti sekä täällä valiokunnassa että Lähi-idän työryhmässä seuraa edelleen kiinteästi Lähi-itää ja ilmoittaa kantansa. Ja hyvät kollegat, jos me olemme sitä mieltä, että Palestiina tekee jotakin väärin ja Hamas tekee jotakin väärin tai Israelin hallitus tekee jotakin väärin, on meidän sanottava se ääneen, emmekä saa tulla haukutuiksi, ettäkö olisimme yksipuolisia. Me emme ole yksipuolisia, me emme ole yhdellä emmekä toisella puolella, vaan haluamme tukea rauhaa. Olihan se Euroopassakin mahdollista vuoden 1945 jälkeen Schumannin suunnitelman ja Euroopan yhdentymisen myötä. Hyvällä tahdolla sen tulisi olla mahdollista myös Lähi-idässä. Älkääkä sanoko, että kaikki se olisi pelkkiä visioita. Se, mikä oli mahdollista Euroopassa, on mahdollista muuallakin maailmassa, jos on hyvää tahtoa. Kiitos, Veronique de Merci, Monsieur le Président. Kiitos puheenjohtaja. Minä voin täysin yhtyä siihen, mitä kollega Pantseri ja puhemies Pöttering sanoivat. Kun Pöttering sanoo, että palestinalaisen ihmisarvo on sama tai sen pitää olla sama kuin israelilaisin ihmisarvo. Ja sitten vielä lisätään, että israelaisen turvallisuuden pitää olla samanlainen tai yhtä tärkeä kuin palestinainen turvalli, palestinaisen turvallisuus. Mutta tämähän on hyvin vaikeaa muistaa ja pitää yllä, kun puhutaan samoista oikeuksista, eli ihmisten oikeudesta elää, että heillä on toivoa, että heillä on mahdollisuuksia liikkua ja toimia ja sitten toisaalta puhutaan Islannin turvallisuudesta ja että sen nimissä sitten äh, valitellaan kaikenlaista. Emme me voi lähteä tähän logiikkaan mukaan eurooppalaisina ja minä voin todellakin yhtyä siihen, mitä Pötering sanoo, eli että meillä pitäisi olla sellainen visio nyt tähän liittyen, että tarvitaan oikeudet, kaikkien on löydettävä ratkaisu, jonka avulla ne saadaan aikaisiksi ja sitten meitä syytetään kaikenlaisesta ja haukutaan, ja tämä on todella harmillista. Mutta minä en halunnut tästä puhua. Haluaisin sanoa, että olin mukana valtuuskunnan siinä osassa, jota Eva Jolie johti Gahansaan ja jotkut meistä, Nilsen ja muut, olivat mukana siellä. Aivan lyhyesti haluaisin kertoa niille, jotka eivät tunne tätä kontekstia, Gaasan tilanne, sillä tämähän johtavilla rahoituskysymyksiin. Eli minä olen käynyt Gaasassa monta kertaa, en ollut käynyt siellä vielä viimeisen sotilasoperaation jälkeen. No, voidaan sanoa, että siellä on pimeät markkinat tunneleiden kautta. Siitä on tullut niin valtava eh, asia, että eh, siellä on paljon yritystoimintaa tähän liittyy. Siellä on tunnelin vieressä upouusia kuorma-autoja, jotka sitten ajavat tarvikkeita tiettyihin kauppoihin ja Hamasin avustuksella myös rakentaa taloja ja on kuitenkin selvää, että 9 prosenttia kansalaista ei pysty maksamaan mitään näillä pimeillä markkinoilla mistään tuotteista, sillä he pystyvät elämään vain saadulla avustuksilla ja tämä luo sitten paljon jänniteitä ja valtavasti turhautumista. Tämä on siellä tilanne. Meillä siellä on saarto voimassa ja sillä on juuri vääränlaisia vaikutuksia, eli ne, jotka ovat Hamasin lähellä, saavat koulujen rakennuksia ja moskeijoita rakennettua, mutta sitten muille ei ole mitään, niille, jotka eivät pysty maksamaan. Kuningas voisi tästä maksaa, mutta ei kuitenkaan pystyisi ostamaan eh, tarvikkeita rakennusten uudelleen rakentamiseksi. Eli Gaasan tilanne on todellakin vaikea. ja siellä kerrotaan, YK edustajat kertovat, että ei pystytä saamaan ostettua tarvittavia tarvikkeita, kun puhutaan Gaasan humanitaarisesta draamasta. Jotkut sanovat, että sitä ei ole olemassa. No, on sanonut, että he eivät ole siellä käyneet paikan päällä, eivätkä hankkineet tietoa tästä tilanteesta, jos he näin sanovat. Jos saartoa ei täysin lopeteta niin, että tulisi myös vientimahdollisuuksia, voitaisiin kehittää taloutta joko siis maan ulkopuolelle tai että Gaasan vientiä tapahtuisi länsirannalle. No tämä on kyllä todella tärkeää, paitsi sitten niille harvoille eh, eli jäsenille, jotka ovat hammasia lähellä, jotka eivät tätä tarvitse. Mutta kun ajattelen lähidän työryhmää ja kun eilen illalla kuuntelin Salan Fajadia, niin he sanovat, että tämä on kyllä harmillista, mutta me vielä tarvitsemme tätä apua koskaan niin kauan kuin saarosta ei päästä eroon, niin tämä on vain mikroskooppista se, mitä Israel meille on tarjonnut. Israelin tarjous, joka on tietysti ihan hyvä, koska mennään vähän eteenpäin, mutta eihän tämä tee mitään suurta vaikutusta kansan tilanteisiin. Israel ehdottaa, että tietyt hyödykkeet voisivat, eh, voitaisiin päästä maahan, sellaisia, joita tarvitaan jälleenrakentamiseen, unroin työhön, mutta se koskettaa ainoastaan 5 prosenttia tarpeita, jos ajatellaan kouluja ja eri rakennustarvikkeita ja tarpeita, mutta ei saa unohtaa, että siellä lapset kasvavat. 80 prosenttia kansasta on hyvin, hyvin nuorta ja ainoa tarjolla olevat koulut ovat Hamasin ylläpitämiä kouluja. Eli tämän naurettavan vähäistä meidän on jatkettava painostusta ja meidän on jatkossakin autettava palestinalaisia Tämä on harmillista ja heidän mielestään tämä on erityisen harmista, koska me olemme tavanneet siellä yrittäjiä ja sanoit, että emme me pidä siitä, että elämme julkisilla avustuksilla. Me haluamme tehdä töitä ja käydä kauppaa. Ja Gaasassa on myös vettä, jonka avulla voitaisiin periaatteessa viljellä vihanneksia, jotka voitaisiin sitten viedä sieltä ulkomaille, mutta miksi sitten eh, ryhtyä tällaisiin, jos mahdollisuuksia ei ole olemassa. Ja sitten eh, edustaja Weber, missä tyykin olette? Niin siellä takana, ihan siellä takana. Niin, no kysyisin teiltä seuraavaa. Te olette suunniteltu 20 miljoonaa euroa unroille teidän pyynnössänne, mutta riittääkö se? sillä Chenging puhuu sadan miljoonan tarpeista ja kaikkein huonoin asia olisi se, että Unroi olisi nyt Salam Fayadin, Fayadia vastaan, mutta olisin kysyä, onko tämä todellakin tarpeeksi? Te olette suorasanainen rehellinen mies, niin varmasti vastaatte tähän kysymykseen. Might be that there are other questions. Mutta ei kuitenkaan nyt, koska ehkä muitakin kysymyksiä tulee. Mikrofoni. He will, he will, he will have to intervene. Niin, kyllähän sitten joutuu käyttämään puheenvuoron. Haluaisin muistuttaa, että meillä on vielä laajennettu puheenjohtajistokokouskin, eli pyytäisin, että nyt lopettaisimme puhuja listalle ilmoittautumisen. Meillä on vielä 246 muuta puhujaa ja aika on sen verran mitä on. Ja seuraavana Rova Nielsen ja toivottavasti kaikki voivat keskittyä nyt tärkeimpiin asioihin. Kiitos aivan ensiksi haluaisin kiittää herra Panseria tästä erinomaista mietinnöstä. Se on juuri sen mukaista, mitä me havaitsimme ja tunsimme tuolla matkalla. Yhdyn myös siihen, mitä Ravadi Keser sanoi. Minä olen todellakin hänen kanssaan Kaasassa, eli ei kannata enää toistaa sitä, mitä hän sanoi. Lisäisin vielä muutaman kommentin. Kun puhutaan ihmisarvosta, no Pöterin puhui siitä oikein hyvin, sekä palestinaisten että israelaisten arvosta. Minä haluaisin muistuttaa meidän vastuustamme eurooppalaisina, kun puhutaan tuonnista siirtokunnista, jos ajatellaan palestinaisten ihmisarvoa, työntekijöiden ihmisarvoa, niin tämä on todella tärkeää. Ja me emme nyt voi suoda sitä, että täällä Euroopassa käytetään ja ostetaan sellaisia tuotteita, jotka ovat peräisin siirtokunnista ja joissa ei noudateta eh, ihmisoikeuksia tai työntekijöiden oikeuksia. Tähän asiaan pitää vielä syksyllä palata. Euroopan on edistyttävä tässä asiassa, joka koskee maataloustuotteiden ja muiden siirtokuntien tuotteiden tuontia, sillä jos tätä ei tehdä, niin sitten kyllä kansalaiset ja järjestöt ryhtyvät tähän puuhaan ja sitten tulee samantapaisia ongelmia kuin silloin, kun laivoi purjehti kansan edustalla. Eli kansallisjärjestö toimii, jos me emme toimii, ja jos ajatellaan siirtokuntia, niin tämä on ihan sama asia. Ja sitten toinen asia, joka sekin liittyy ihmisarvoon ja siihen, että palestinaiset ja israelilaiset ovat yhtä arvokkaita. Me pyydämme, että Gilad Shalit vapautetaan, mutta me pyydämme sen lisäksi, että kaikki palestinaiset vangit vapautettaisiin. Salam Fayyad muistutti eilen, että jotkut heistä ovat olleet vankilassa jo ennen Oslon sopimuksia. Israelissa on alaikäisiä vankiloissa. Tätä ei voida hyväksyä ja sitten tämän lisäksi pitäisi kohdella samalla tavalla israelais-eurooppalaista Gilad Shalidia ja sitten toisaalta eurooppalais-palestinaista Salam Amuria. Hän on ranskalainen ja hän on ollut jo monta vuotta vankilassa, vankilassa, vaikka oikeudenkäynti oli hyvin kiistanalainen. Tätä emme voi hyväksyä ja sen takia pyydämme, että Salam Amuri vapautettaisiin. Ja sitten lopuksi haluaisin vielä puhua siitä, minkälaisia seurauksia saarrosta on. Kollegat jo mainitsivat tämän, mutta haluaisin vielä korostaa sitä, että saarrosta on hyötyä Hamasille ja saarto on lapsia vastaan, naisia vastaan. Naisiin kohdistuva väkivalta tällaisessa saartotilanteessa, väkivaltaisessa tilanteessa korostuu. Naiset ovat ja taiteilijat, intellektuaalit ovat saaron uhreja. Me tapasimme taiteilijan siellä taiteilijat ovat syrjittyjä Kaasassa. Tämä saarto kohdistuu kaikkiin näihin henkilöihin, eikä varmasti siihen, mihin sen on tarkoitus kohdistua. Eli Euroopan on nyt mahdollisimman nopeasti toimittava, jotta saarto loppuisi. Ja lopuksi haluaisin sanoa, että on harmi, että puheenjohtajamme ei ole paikalla, sillä jos meillä oli erimeisyyksiä, kun tätä valtuuskuntaa järjesteltiin ja valmisteltiin. No, tämä on ihan normaali, että näin käy demokraattisessa tilanteessa. On harmi, että hän ei ole paikalla kuulemassa tätä meidän raporttiamme. Hän voisi esittää kysymyksiä, esittää kommentteja. Jos tämä ei täällä onnistu, niin en tiedä, miten pystymme auttamaan israelaisia ja palestinalaisia rauhan aikaansaamiseksi. Kiitos. Please. Vaikea. Hvala lijepa, gospodin Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Minäkin haluaisin esittää kiitokseni kollega Panzerille hyvästä selonteosta ja esittelystä valtuuskunnan matkasta Lähi-Itään. Useaan otteeseen, kuten viime kuussakin, olemme keskustelleet vaikutelmistamme, johtopäätöksistämme, joita me olemme pystyneet tekemään vierailun jälkeen – en halua siis toista, mitä olen aikaisemmin todennut. Sen verran haluaisin lisätä, että todellakin vierailu osui sopivaan ja tärkeään ajankohtaan. Myös ajatellaan viestittämistä ja tiedottamista Euroopan parlamentista tai ajatellaan, että meidän täytyy käydä vuoropuhelua järjestöjen henkilöiden kanssa. Kuitenkin kyse on ongelmasta, joka huolestuttaa kansainvälistä yhteisöä. Esimerkiksi Afetissa on eri omituista, että puheenjohtajalla ei ole moraalista voimaa olla läsnä tässä keskustelussa. Hän kuitenkin aiheutti myös ongelmia matkan aikana. Ja monet odottivat myös vierailua ja moni kuvitteli, että sinne mennään Israelin vastaisiin propagandatarkoituksiin. Tämä tietenkin hiukkasen haittasi vierailua. Olisi hyvä ollut, että kollega olisi peruuttanut tällaiset lausunnot. Me kuulimme Fajadin hallituksen lausuntoja Luna Green myös esitti omia lausuntojaan, he vahvistivat, että olipa meillä minkälaisia suhteita, minkälaisia tahansa lausuntoja esitetään lähiräistä, olisi hyvä miettiä kahteen kolmeen kertaan ennen kuin mitään lausuu. Minulla on sellainen vaikutelma, että kahden maan ratkaisu, johon herra Pöttering viittasi, hän totesi, että se on se lopullinen tavoite ja on erittäin tärkeää, että mekin sitä tuemme. Tästä ratkaisusta on tulossa kovin vähän uskottava, kun ajatellaan, mitä nyt on tapahtunut muun muassa länsirannalla. Siellä on syntymässä, minä sanoisin apartheid-järjestelmä, perusrakenteissa sinne ollaan rakentamassa muuria, toisin sanoen siellä on erilaisia keinoja, joilla palestinalaisia syrjitään. He eivät ole lain edessä samanarvoisia, eikä kansainvälisen yhteisön yhteydessäkään samanarvoisia. Ja vielä ongelma, jota ei ole riittävästi käsitelty parlamentin keskustelussa, nimittäin israelit ovat valmistelemassa kolme uutta lakia, jotka iskisivät jälleen kerran äh, kansalaisyhteiskunnan järjestöihin. Ongelma edellyttää meidän huomiota. Rouva Neitz. Äh, euh, Kiitoksia kaikille, jotka ovat kertoneet valtuuskunnan vierailusta. Valitettavasti perhesyistä minä en pystynyt osallistumaan siihen – Kuitenkin tiedämme tapahtumat sitä ennen. Tästä me keskustelimme pitkään yhdessä kokouksessa, laajennettu puheenjohtajan laajentetussa kokouksessa. Sehän kutsuttiin koolle minun aloitteestani muiden ryhmien tuella Strasburgissa. Kollegoisille toteaisin, että täällä tehty lausunto meidän valiokunnassamme Israelin pysyvä edustaja sen esitti, kun kävimme keskustelua. Se liittyi laivueeseen tehtyyn iskuun, kun se oli matkalla Kansaan saaron purkamiseksi. Niin tässä Israelin pysyvä edustaja totesi julkilausumassaan, että Israel todellakin vastustaa sitä, että parlamentin jäsenet tai muut tahot menevät vierailulle Kaasaan, koska muistista nyt tämän sanoa, mutta kuitenkin hän väitti, että tällaiset vierailut legitimoivat äh, tilanteen Kaasassa. Se, että sinne nyt menee, heidän mielestään, tai siis Israelin hallituksen mielestä, kuvittelisin, että pysyvä edustaja nyt edustaa kuitenkin virallista kantaa, ainakin nyt ministeriön kantaa Tel Avivissa, ainakin nyt sen verran, niin hän totesi sen täällä meille. Että tällaisia vierailuja ei pidetä soveliaina vaan ei toivottuina ne pitäisi mahdollisimman pitkälle estää, vastustaa niitä, koska tällaiset vierailut vahvistavat pelkästään tilanteen legitimointia Kaasassa. No, minä toivon, että tällainen pieni muutos Israelin kannassa, kuten Veronik totesi, että pikkuhiljaa saartoa purettaisiin, niin ehkä se on myös merkimuutoksesta, mutta kuitenkin hyvä on tämä pitää mielessä. Niin, että me mukaan jotenkin ulkoisen ministeri Israelissa loukottaisiin jollain tavalla, niin se nyt on harhakuvitelma, se on harhaa. Ja haluaisin kaikille muistuttaa tästä kun kaikki eivät olleet läsnä keskustelussa, kun me täällä valiokunnassa kokoustimme, niin se oli aika vahvaa tekstiä, on edelleen aika vahvaa tekstiä, ja sillä on vaikutuksensa myös tulevaisuuteen. Kiitoksia, herra Mauro. Eh, grazie, Presidente. Io intanto volevo... Kiitoksia, puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää niitä kollegoja, jotka ovat kertoneet Kaasavierailusta. Mielestäni kaikki oli niin tasapainoista, että sille pääsi itse draama, mutta kuten Pötterinkin totesi, me täytyy miettiä lopullista tavoitetta meidän toiminnassamme. Lopullinen tavoite on se, että on kaksi kansaa, kaksi valtiota. Realistisesti kuitenkin aprikoin nyt tänään, kun ajaltaan tämän muotoiluun ystäviä, onko heitä enemmän vai vähemmän tällä hetkellä. Varsinkin onko heitä enemmän tai vähemmän Israelissa ja Palestiinassa. Ensimmäinen vaikutteelma on, että Israelissa ja Palestiinassa kahden valtion ystäviä on vähemmän. Ainakin jos ajatellaan nykyistä Israelin hallitusta ja ainakin jos ajatellaan, kun mietitään niitä lausuntoja, joita Hamasin johtajat ovat esittäneet – Sikäli täytyy miettiä, mikä on meidän vastuumme. Puhemies Pötteri puhui myös siitä tuesta, jota me olemme antaneet Obaman pyrkimyksille. ehtoja neuvotteluille, tätä suoraa tietä neuvotteluille. Tässäkin täytyy tehdä realistisia kommentteja. Kaikkien kanssa, joita olen puhunut, jos olen maininnut nimenomaisesti sen, että siellä olisi merkittävämmin mukana maani niin sotilaita Libanonin eteläosissa, niin, niin vaikutelma siellä on. Ja jos ajatellaan amerikkalaisten hallitusta, niin se ei välttämättä ole sama käsitys kuin on syntynyt Obaman pyrkimyksistä, jos varsinkin jos ajatellaan ulkoasiaministeri Clintonin lausuntoja. Siksi minusta vaikuttaa. Ja sanon sen, että tämäkin vaikuttaa näihin näkemyksiin, joita on amerikkalaisilla kun, ja sillä on oma vaikutuksensa minun mielestäni, se on täälläkin huomioitava. Lopuksi vielä viita siihen, mitä Panzerakin tähdensi puheenvuorossaan, että meidän velvollisuutenamme on käyttää välineitä, joita meillä on – korostaa tätä läheitä työryhmää, jossa puheenjohtajana on herra Pötterin, niin että me käymme keskusteluja todellisesta tilanteesta. Vain totuutta tavoitelle voimme palvella tätä lopullista tavoitetta, kaksi kansa, kaksi val- valtiota. Eilen kuultiin johdonmukaisesti ja rehellisesti, että hänen maansa kohta kohtalossa kohtalonsa liippuu paljon myös Persialahden muihin valtioihin, Irakiin ja Iraniin, ja se liippuu paljon myös valtaan. Ei ole se, mitä tapahtuu Irakille ja Israelille, että se, mitä tapahtuu Irakille, ei tapahtu palestinalaisille. Eli tässä täytyy pitää hyvin selvänä se, että kaikki ovat tässä pelissä mukana, ja mitä se puolestaan merkitsee seurauksille, niin että me voisimme jotain hyödyllistä tarjota omana osuutenamme. Tässä ei kannata näihin sisäisiin kisoihin enää tuhlata aikaa. Herra Angurakis. Kiitokset puheenjohtaja. Minulla on kaksi huomautusta. Ensinnäkin olen sitä mieltä, että meidän solidarisuuttamme Palestiinan kansan kanssa on vahvistettava. Ei ole kyse pelkästään Ähm, yhtäläisistä oikeuksista arvoista. Palestiinan kansahan on se, joka tässä kärsi. Me puhumme kahden kansan kahden valtion ratkaisusta, mutta silloin meidän on tuettava sitä, joka kärsii enemmän. Palestiinan kansa kärsii, koska se elää miehitettynä ja Israelin terrorismia ei voida katsoa yhtäläiseksi kuin kärsimystä, joka kansalle aiheutuu, kun se elää miehityksen alaisena. Sitten tämä Gaasan alueille halunnut hyvän tekeväisyyslaivasto, jonka kimppuun Israel hyökkäsi. Me huomasimme, että Israelin hallitus ei oikeastaan tehnyt asialle yhtään mitään. Israelin pääministeri on jopa kehdannut todeta, että kansainvälinen oikeus tutkii eh, kaiken Israelin hallituksen suhtautuminen on saanut tuomion myös Ashtonin ja Euroopan neuvoston taholta. Viime aikoina asiassa ei ole tapahtunut juuri mitään. Esimerkiksi sotilaallinen yhteistyö maan kanssa olisi voitu jäädyttää. Näin ei ole tehty. Olisimme voineet tehdä Israelin suhteen paljonkin, paljon enemmän, jos vain olisimme halunneet. Ja vielä viimeinen seikka. Olen sitä mieltä, että Euroopan parlamentin on ö, mietittävä sitä, missä määrin voimme tukea sellaisia voimia Israelissa kuin kommunistista puoluetta, jotka ovat pasifistisia, jotka haluavat rauhaa rakastavan ratkaisun – kaksi rinnakkaista valtiota. Israelin hallituksen painostustoimista kärsitään paljon. Meidän on tuettava parempia voimia. Herra Weber. Merci, monsieur le président. Donc je réponds... Kiitos puheenjohtaja. Ehkä ensin voisin vastata Robert Kaiserin kysymykseen. Eli nämä 20 miljoonaa, jotka on tätä varten suunniteltu, jos parlamentti ei aiko hyväksyä 40 miljoonan siirron, mitä on esitetty ilmeisesti tänä aamuna budjettivaliokunnalle, niin puolet tästä todellakin 20 miljoonaa on menossa eh, YK toimien vahvistamiseksi. Riittävätkö nämä 20 miljoonaa? Kaikki riippuu siitä, mitä ajatellaan. UNRON vaje 2010 on jo noin 100 miljoonaa dollaria ja nyt on vielä noin 75 miljoonaa jäljellä sen jälkeen, kun nämä 100 miljoonaa on vähennetty. Eli tarve ja yli 80 prosenttia UNRAN menoista menee henkilöstömenoihin. Nämä ovat pakollisia menoja, paitsi jos ihmiset irtisanotaan. No nämä 20 miljoonaa, niillä voidaan vähentää 75 miljoonan vajetta noin kolmasosalla, eli vielä yli 50 miljoonaa jää uupumaan, jotta UNRWA voisi saada tämän vuoden budjetin eh, suljettua ottaen huomioon, että tässä on tämä 100 miljoonan puute. Mutta tämä siis ei riitä, mutta tämä on vastaus UNRAN pyynnölle, joka on teille toimitettu ja siinä pyydettiin tätä 20 miljoonan lisäystä. Syys-lokakuussa tullaan esittämään pyyntöjä miettimään sitä, ovatko UNRWAn tarpeet vielä suuria ja pitääkö EUn auttaa lisää. Ja sitten tämä pääministeri Fajadin pyyntö, jonka hän esitti myös teille eilen, niin riittääkö, riittävätkö nämä 40 miljoonaa, jos menee täällä hyväksymään Palestinan viranomaiselle? Ja sitten Kaasan tilanne, tuskin tämän tarvitsee enää paljonkaan sanoa. Kaikki on, ovat jo sanoneet, että sitä ei voida sietää. Siellä on puolitoista miljoonaa ihmistä suuressa vankilassa, he eivät pääse sieltä pois maitse, meriteitse tai ilmateitse, mahdollisesti vain tunneleita pitkin. Tämä voi kestää vielä kauan, sitä on jo jatkunut liian pitkään Onko tämä demokraattista? No te voitte itse päätellä. Tämä on roomalaistyyppinen demokratia, jossa kansalaisilla on kaikki oikeudet, mutta orilla ei yhtään. Tämä on minun henkilökohtainen kantani. Minusta ei voida sallia sitä, että siellä on lapsia, jotka eivät saa edes leluja, koska niitä ei voida tuoda maahan, että siellä on osa väestöä, joka ei pysty ravitsemaan itseään, eikä rakentamaan uudelleen tuhottuja talojaan, eikä päästä kouluihin, koska siellä on tällä hetkellä eh, koulua käydään kolmessa vuorossa, jotta ainakin osan päivästä lapset voisivat viettää koulussa. Te voitte itse nyt päätellä, onko tämä normaalia, kun matkaa Euroopan vain neljä tuntia lentoteitse ja lähellä tai vieressä on maa, joka on yhtä kehittynyt kuin me. Siellä on kouluja, yliopistoja ja kaikkea sitä, mitä kansalaiset tarvitsevat. Meidän pitäisi jotain tehdä. Parantar Ashton hyvin rohkeasti sanoi, että tätä ei voida suvaita, tätä tällaista tilannetta. Hän sanoi tämän teille ja neuvostolle. Meidän pitää auttaa kansaa ja siihen todellakin tarvitsemme rahaa. Pääministeri Fayad on parantanut tilannetta länsirannalla hyvin selvästi talouden osalta. Ne hankkeet, joita me olemme tukeneet ja myös kansainvälinen yhteisö ovat mahdollistaneet hyvin tärkeän kasvotason länsirannalla. Hän on siis tehnyt sitä, mitä hän on luvannut, eli hän on ollut vähentää vastaisviranomaisten vajetta ja parantavan tilannetta länsirannalla. Mutta kuitenkin tässä on sellainen tilanne, että paikkaansa on vajoamassa. Siellä on puolitoista miljoonaa, länsirannalla kaksi ja puoli miljoonaa. Siellä ollaan vajoamassa valtavaan köyhyyteen. Valitettavasti joudumme vielä tulemaan tänne pyytämään lisää rahaa myöhemmin. Kiitos. Atkins, who... Sitten herra Atkins. Koska hän puhui eilen niin lyhyesti, hän, niin minä puhun aina lyhyesti. Kaksi pikaista kysymystä jos Israelin edelleen siirtokunta rakentavat länsirannalla, ja estävät palestinaisen pääsyn Jerusalemiin, niin eikö ole kyse nimenomaan kahden valtion järjestelmästä? Jos tämä käsitys valtaa alaa, mitä Euroopan unioni aikoo tehdä? Thank you. Mr. Panzeri. Kiitos herra Panzeri. Keskustelun lopuksi. Conclu- En minä mitään voi lopetella. Vain yksi huomio, työhypoteesi sekä puheenjohtajalle että sihteeristöllä voisinkin mua keskustella puhemiehistön kanssa ja yrittää saada hiukan korkeatasoisempi työryhmä parlamentissa lähinnän tiimoilta. Olen huomannut, että tässä on aika hyvä tasapaino. Rausemielisin voitaisiin keskustella tätä parlamentinkin nimissä laajemmin harjoittaa toimintaa, joka on poliittista, diplomaattista lähi Tätä oikeastaan pyydän teiltä. Osel has been, uh... Esityksenne on kirjattu ja varmasti valiokunnassa nyt on löytynyt tukea pyynnölle käyttää EU-hätävarausta. Lewandowski ja Pusek ovat tästä vaihtaneet kirjeitä tiedätte tarpeen hyvin. Ilmeisesti me voimme kyllä tätä pyyntöä tukea. No niin, kiitoksia kovasti. Näin päätämme tämän kohdan käsittelyn. Ja nyt laajennettu puheenjohtajisto.